colleagues, please take seat. We can start. Hyvät kollegat, voisitteko istua niin voimme aloittaa talouspoliittisen vuoropuhelun ja toivottaa tervetulleeksi Portugalin valtiovarainministerin Maria Luis Kerken. Tervetuloa Ekon valiokuntaan tähän talousvuoropuheluun jossa käsitellään Portugalin tilannetta, kuten tiedätte. Kesäkuussa 2014 Portugali virallisesti pääsi ulos tästä suhde, sopeutusohjelmasta ja asteittain lasi pääomamarkkinoille heinäkuusta alkaen 2014 Portugal on ollut täysin integroitunut Euroopan unionin ohjausjaksoon mukaan lukien tähän makrotaloudelliseen puitteistoon. Tietenkin näin äh, tässä käytetään korjaavaa puolta siitä ja tänä aamuna juuri komission jäsen Moskovici esitteli komission kannan jäsenvaltioiden talousarviosuunnitelmista. Portugal, Portugali on yksi seitsemästä maasta, joita komissio pitää olevan tilanteessa, jossa vaarana on, että ne eivät noudata sääntöjä. Onkin hyvä, että voimme nyt keskustella tänään Portugalin tilanteesta ministeri Albuquerquen kanssa. Annan teille puheenvuoron välittömästi. Voitte esitellä asianne 10 minuuttia. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Pääjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Tämän ensimmäisen tapaamisen kanssa, valiokuntana kanssa, joka tapahtui muutama kuukauden jälkeen siitä, kun Portugalin ohjelma on loppu ja täytyy painottaa, mitä päätavoitteita on 2011 jälkeen saavutettu ja mitä haasteita on olemassa. Sopeutumisohjelmalla on pyritty ratkaisemaan Portugalin rakennettelisiä ongelmia joka johti siihen asiantilan, joka 2011 todettiin. Euroon valmistautuminen ja se, että emme kunnioittaneet sääntöjä, johti siihen, että merkittävä makrotaloudellinen epätasapaino, merkittävä makrotaloudellinen epätasapaino syntyi, kuten monissa muissa maissa, joka johtoi perheiden, yritysten ja maankin velkaantumiseen suhteessa ulkomaihin. Me tarvitsemme avaimemman ja kilpailukykyisemmän talouden. Meillä oli lyhyt, äh, mutta kestämätön taloudellisen kasvun vaihe, jonka jälkeen meillä oli pitkä vaihe ja sitten heikko tilanne, joka osoittautui sitä kriittiseksi äh, rahoituskriisin ja valtiovelkakriisin yhteydessä euroalueella ja kansainvälisen tilanteen vuoksi ei me kyenneet enää lykkäämään äh, ohjelmaa soveltamisohjelmista vastaaksemme kolmeen budjettiin, vakauttamiseen, velkautumisen vähentämiseen ja rakenteellisiin muutoksiin, joilla tarkoitus on edistää kasvu, taloudellista kasvua ja työpaikkojen luomista. Nyt, kun sopettamisohjelma on loppunut, tase on positiivinen. Vaje tippunut puolen, budjettia on tasapainottu ja se on nyt 4,9 prosenttia 2013 VKT. Meillä oli ensimmäinen primääri ylijäämä vuoden 1997 jälkeen budjetissa. Ja meillä on noin 6 prosentin rakenteellinen sopeutuminen. Ja ohjelma etenee vielä tämän vuoden kuluessa. Meillä on ollut budjetti uudistamisen uudistuksen lisäksi, jolla on pyritty lisäämään budjettikuria ja nyt tätä julkisen sektorin parempaa ennustettavuutta ja vakautta. Meillä oli vaihtotaseen vaje, joka oli merkittävä, joka vaikutti rahoitusta 2004, 2013. Se oli sanottu merkittävästi pienettyä ja Portugalilla on nyt säännöllinen pääsy rahoitusmarkkinoille – ja pitkän aikavälin valkakirjojen markkinoille laskeminen on jatkunut. Meillä on parempi likviditeettiasema ja rahoituslaitokset ovat päätäneet velkaviivan vähentämisestä ja pankkien aseman parantanut, ne ovat olleet tappiollisia, mutta nyt ne kykenevät ää, luotottamaan ja olemme välttäneet systeemisiä riskejä. Ja meillä on joukko uudistuksia, jotka ovat luoneet avoimman, dynaamisemman ja joustavamman talouden, joka on luonut kestäviä kilpailuetoja globaalisti, jotka ovat parantaneet julkisen sektorin kestävyyttä. Sopettamisohjelman lopussa oli välttämätöntä analysoida tuloksia, joita me näemme, ja täytyy miettiä, millä alueella täytyy vielä ponnistella. Ja tällä lyhyellä siirtymäkaudella ei pidä ajatella että me hylkäisimme sitä uudistuksia ja me niihin. Meillä on 400 lisätoiminta, jotka kolmessa vuodessa otetaan käyttöön. Me jatkamme ohjelman tavoitteiden saavuttamista uusilla uudistuksilla esimerkiksi energiamarkkinoilla – meillä on oikeuslaitoksen uudistuksia, meillä on vihreätä verotusta otettu käyttöön, meillä on uusia yksittäistymyksiä ja budjettilainsäädäntöä uudistetaan. Mainitakseni vain muutaman esimerkin kaikkein leimaavimmista uudistuksista. Tämä sopeuttamiseen liittyvät globaalit muutokset ovat parantaneet talouden toiminnan tasoa ja myöskin työmarkkinoiden tilannetta. Ja Boikote on alkanut 2013 kolmannella kvartaalilla ja tämä on jatkunut. Ja kansallisten tilastoviranomaisten mukaan tämä on jatkunut kolmastella kvartaali ja, ja kasva on kiihtynyt vuoden kuluessa niillä linjoilla, että hallitus toimii. Eli yli prosentti vuonna 2014. Ja työttömyys on pudonnut 17 13 prosenttiin. Ja äh, absoluuttisesti laskettuna työttömien määrä on myös laskenut. Olemme korjanneet kumuloitunutta epätasapainoa ja pääset markkinoille, mutta meillä on haasteita, jotka täytyy tunnustaa ja joihin tarttuu tarttua samalla päättäväisellä kuin viime vuosina, vaikka tulokset ovat olleet merkittäviä. 2011 näkynyt rakennellinen vaje ei ole vielä saatu ratkaistua. Se on kasvanut yli 10 vuoden ajan ja kolmessa vuodessa sitä ei olla saatu korjattua. Ja, ja tämä johtava tässä on välttämättä, jos ajattelee tämän komission hälytysmekanismin analyysiä, meillä on raja-arvot ylittäviä esimerkiksi yksityinen velkaantuminen, julkinen velkaantuminen, työttömyysaste ja suorat ulkomaiset investoinnit ongelmana. Esimerkiksi kriisiaikana velkaantuminen on yleistä ja vaikka äh, vaihtotaan se budjettiin vajaavat äh, parantuneet, niin vaiheiden korjaaminen vaatii vielä aikaa ennen kuin pääsemme aidosti kasvavan kasvuun. Työttömyys omalta puoleltaan heijastelee Äh, sopeutumisen sosiaalisia kustannuksia. Se on jo ylittänyt 2011 rajat. On, oli välttämätöntä toimia 2011 ja korjata ää, äh, resursseja vientisektoriin, ja tämä on johtanut työttömyyden vähentämiseen 2013 alkuun asti. Se kasvoi 2013 asti, mutta nyt trendi on kääntynyt. On vielä muita haasteita, joita ei ole vielä oikein tunnustettu. On vielä epätasapainoja, joita ei ole vielä korjattu, niin, ne, niin täytyy tarttua tämä talon ongelmien mitta loi hätätilanteen sopeutuminen yhä kiireellisesti tarpeellista, mutta me vakautamme nyt ja näemme myöskin, mitä merkkejä tätä täytyy tukea. Eli meillä on herkkä tasapaino sopeutumisen tahdin välillä ja tasapainottamista, joka näkyy 2015 budjettiennusteessa. 2015 budjetti tulee olemaan ensimmäinen ohjelman jälkeinen budjetti, joten symbolisesti tärkeä. Ja tästä syystä sen valmistelu on alkanut jo. Meillä on budjettistrategia 2014-2018 strategia-asiakirja, joka on huhtikuussa julkaistu. Ja me olemme määritelleet yhtäältä keskipitkän aikavälin budjettipolun ja pyörimme 2,5 prosentin julkisen sektorin vajeeseen 2015. Sen mukaisesti, mitä sopeuttamisohjelmassa määriteltiin ja liittyen liiallisen alijäämän menettelyyn. Mutta 30. toukokuuta 14.8. että korkeimman oikeuden päätöksillä on ollut merkitys 2014-2015 budjetin tasapainottamiselle. Ja tähän liittyvät ongelmat, jotka liittyvät uuteen eurooppalaiseen ää, Äh, tilipitojärjestelmään kuulussa se 2010, eli on vaikea päästä 2,50 vaiheeseen, joka kuitenkin oli ollut sopimuksessa kansainvälisten äh, osapuolten kanssa. Hallitus pyrkii 0,7 prosentin äh, ylijäämäinen pääsemme tähän 2,7 prosenttiin vaiheeseen, mutta 2,5 prosenttia me emme pääse. Noin 75 prosenttia julkisista menoista ovat kiinteitä ja, ja niitä budjetin muuttaminen on vaikeaa tai ilman poliittista konsensusta me löytäneet menojen vähentäminen tehokkaasti on tarpeellista. Verotusta emme ajatelleet nostata. 2000 Portugali aikoo päästä tästä liiallisten alijäämien menettelystä myös. Komissiokin on tavoittanut myönteistä kehitystä ja se on todennut, että budjetin täytetään painoissa työllisyydessä ja taloudessa on tapahtunut myönteistä. Me pyrimme budjetin täytetään painoa noudattaa strategiaa. Hyvät naisten järjestöpohjohtaja. Sopettamisohjelman uudistukset luovat pohjaa kestävälle tällaiselle pohjalle, joka luo työpaikkoja, mutta si- siirtyminen tällä uralla vaatii vielä ponnisteluita. Ohjelman jälkeinen elämä tarjoaa merkittäviä haasteita, mutta me olemme yhä päättäväisempiä. Hallitus on sitä mieltä, että riskejä on vieläkin, mutta tämä on hyvä tie, me olemme. Kiitos. Now, We start with the round of speakers and... No niin, sitten aloitamme kysymyksillä ja vastauksilla. Ensimmäinen kysyjä Georgio Christos EPP-ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää kysymyksen ministerille mielestäni. Portugali on selviytynyt tästä hyvin ja se siirtyi Kreikan jälkeen tähän ohjelmaan ja pääsi siitä aikaisemmin ulos. Haluaisin esittää useita kysymyksiä ministerille. Ensinnäkin koskien tuota, markkinoille lähtemistä, missä määrin Portugalin valtio on lähtenyt markkinoille. Saako se siis varoja täydentääkseen ohjelman rahoitusta, joka pian päättyy, vai luotatteko Onko teillä markkinoiden luottamus ja voitte lainata sieltä suhteellisen alhaisella korolla, jotta voidaan avustaa tässä velan uudelleen järjestelyssä. Eli mikä on rahan arvo teille? Tämä on ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys on käytännöllinen, joka on meillä täällä Kreikassa. Ajankohtainen haluaisin tietää siihen teidän kantanne ja neuvoja pyytää. Meillä on Kreik- aikaan tuomioistuimen päätöksiä, jotka pitävät äh, eläkkeiden ja palkkojen alentamista perustuslain vastaisena esimerkiksi poliisilaitoksen ja osalta ja yliopiston professoreiden osalta palkkojen laskettuja näin ollen hallituksen on pitänyt palauttaa varat, joita se on ottanut ohjelman aikana ja on pitänyt ryhtyä kompensointitoimiin, jotka minun mielestäni eivät edesauta asiaa ja ovat ikäviä, kuten esimerkiksi hotellialan ARVn kasvattaminen. Tämähän on kuitenkin kilpailukykyisen alan Kreikassa. Kuinka te olette toimineet? Minähän tiedän, että teillekin on ollut tuomioistuimien päätöksiä, jotka pakottivat teidät palauttamaan varat, jotka olisitte saaneet kerättyä säästöohjelman ansiosta. Tarso, deputado, muito obrigada pelas questões. Uh, a questão Kiitos. No niin, tämä kysymys, joka koski markkinoille pääsyä tai palaamista markkinoille, tämähän oli vaihtoehto, jo, jo, joka meillä oli, että siihen liittyy riskejä, mutta Portugalin tie kolmen vuoden aikana on ollut sellainen, että pikkuhiljaa on saatu lisää uskottavuutta. Välitimme markkinoille tämän viestin ja ohjelman lisäksi meillä oli myös hallituksen vahva sitoumus pureutua rakennellisiin ongelmiin. Ja näin päästiin tilanteeseen, jossa talous olisi kilpailukykyisempi ja olosuhteet olisivat sellaiset, että voimme maksaa velkaamme ja, ja saavuttaa tasapainoa julkisessa taloudessa ja saada lisää talouskasvua. Tämä, tällaista uskottavuutta saimme kerättyä aivan alusta asti ja, ja näin saimme luottamusta siihen, että emme tarvinneet mitään tukitoimia, jotta pääsisimme takaisin markkinoille. Lisäksi rakensimme likviditeettivarauksia, joiden avulla voimme pysyä aika hyvin kasassa myös volatiliteettikausien ajan. Sitten tämä toinen kysymys, joka koski perustuslaillisia kysymyksiä. Portugalissa näiden vuosien aikana tuomioistuimien päätöksessä todettiin, että että nämä sopeutus, mitä tehtiin päätöksiä koskien näitä tuo, sopeutuksia palkossa ja päätettiin, että kaksi kolmasosaa palautettiin tulopuolella ja saavutettiin parempi jako tulojen menojen välillä 50-50, joten tässä ohjelman vaiheessa konsolidointi oli selkeämpää tulopuolella. Uusi perustuslaillinen puitteisto on se, mikä se on. Portugalin hallituksen on tietenkin noudatettava perustuslakituomioistuimen tuomioita ja haettava uusia välineitä päästäkseen sovittuihin tavoitteisiin. Meille mielestämme, että nämä toimenpiteet eivät ole kaikkein parhaita, koska jos ne, niitä olisi, niin olisimme niihin itsekin heti päätyneet. Sitten mitä tulee toimien kestävyyteen, ne olivat parempia, mutta pidämme kiinni perustuslaillisen tuomioistuimen tuomiosta ja hyväksymme toisia toimia, joiden kautta myöskin pääsimme tavoitteeseen. Elisa Ferreira, S&D Group. Elisa Ferreira ja S&D. Um, Kiitos paljon ja sydämesti tervetuloa tänne valiokuntamme, ministeri. Mehän tiedämme, että me edustamme eriviä kantoja, mitä Portugalin tilanteeseen tulee. Heillä on nyt tietty vastuu valtiovarainministerinä. Ja sitten toisaalta meillä on Troikan kanta. Ja me suhtaudumme kaikkien vähän toisin. Alkuperäinen tavoite kai oli velan purkaminen ja uuden kasvun aikaansaaminen. Se oli kai sen tämän oikea tavoite. Nyt meillä kuitenkin on teksti, Euroopan komission teksti, jossa sanotaan, että yksityinen velkaantuminen on tullut nyt huippulukemiin. Tietyt luvut ylitetään ja julkinen velka on myös valtavaa 120 prosenttia korkein kaiken kaikkiaan Euroopassa. Tämäkin on komission asiakirjassa. Investointitoimet, hyvin negatiivisia viennin markkinaosuus ei myöskään ole tyydyttävä. 700 000 työtöntä, hyvin paljon nuorisotyöttömiä ja hyvin monet ihmiset luiskahtavat nyt köyhyyteen. Ehkä pitäisi asioita katsoa nyt oikein tarkkaan ja pohtia vähän sitä, mikä kaikki tässä on nyt mennyt pieleen. Olisi hyvä, jos voisitte näin tehdä. Kolmella tasolla. Ensinnäkin nyt vajekysymys. Euroopan komissiohan sanoo, että tilanne ei ole kestävä. Kolme prosenttia on ylitetty ja näin rikottu sääntöjä. Ja Portugalin hallitus sanoo olevansa oikealla tiellä. No, miksi tähän mennessä tavoitteeseen ei ole päästy, se olisi minun kysymykseni. Toinen kysymykseni Joitain suosituksia on tehty. Troikka on käsittääkseni esittänyt myös muita toimia, joiden kautta voitaisiin myös tulopuolta vahvistaa, mutta Euroopan komissio sanoo, että talouden vakauttamistoimet ovat tärkeitä. Mitä teette tässä? Hyvä ministeri, miten näette noudattaa komission suosituksia? E um Kiitoksia. Hyvät edustajat, kiitokset tervetulleeksi toivottamisesta. Te sanoitte, että hallitus menee pitemmälle kuin troikka. Monet sanovat maassamme niin. Me olemme pyrkineet sanomaan, että me olemme tietoisia siitä, että syvällinen epätasapaino piti korjata. Tämä ei ole mitenkään ainutlaatuinen kanta tämä, eli tämä ulkoisen epätasapaino, vaan on ihan Portugalin omista edusta tämä oli välttämätöntä. Sanoin tämän esitykseni aluissa. Mutta ehkä tämä viesti ei ihan mennyt perille. Tarvitsee olla vähintään velkaantumista, luoda työpaikkoja ja vakauttaa budjetteja. Portugalilla on vakavia ongelmia, koska käytännössä siellä oli Irlannissa oli nämä yksityisen sektorin velka, Kreikassa julkisen sektorin velka, Portugalilla oli molemmat, yksityisen ja julkisen sektorin velkaantuminen ongelmana, ja ulkoinen taas ei ollut kestävä. Kuten sanoin puheenvuorossani alussa, meidän täytyy ponnistella valtavasti äh, ratkaistamme ensimmäinen tämä Stockholm ja sitten ratkaista tämä flow-ongelma päästäksemme tilanteeseen, ratkaistaksemme tilanteen, joka oli syntynyt kasautumaan 10 vuoden ajan. Ja meillä oli erittäin vähän aikaa korjaamiseen ja ulkoinen äh, asema ei ollut välttämättä kauhean aatava. Äh, julkinen sen sektorin velka äh, oli melko merkittävä. No, me emme ole mitenkään menettänyt markkina-asemaa viennissä. Me olemme saavuttaneet paljon markkina-asemaa tai olemme vähentäneet riippuvaisuuttamme Euroopan markkinoista ja olemme myöskin hajauttaneet vientiä, diversifioineet siitä, jotta se olisi vähemmän altis ää, maailmantalouden mullistukselle siellä tai tuolla. Ja mitä tulee ensi vuoden vajeeseen, meillä on poikkeama suhteessa ennustuksiin. Hallitus on sitä mieltä, että ennusteet ovat kohtuullisia. Ja ensimmäinen julkisen sektorin joukkovelkakirjojen liikkeelle laskeminen todistaa, että tämä uusi tunnelma julkisen sektorin asemaan vallitsee. Mä uskon, että sitä toimia tar- ei tarvita. Tämä saattaa, että me olemme oikeassa. Olemme aina valmiita sopeuttamaan strategioita, jos se on välttämätöntä, koska meillä on ehdoton sitoutuminen. Lopettaa tämä liian vaija 2015. Joo, no. Kysyin sitä, onko tämä sopeuttamisprosessi sellainen, jota pidätte asianmukaisena vai ettekö? Sra. Deputada, essa foi a última pergunta que me colocou. Eu segui a ordem das observações que a senhora deputada colocou. Minä seurasin, vastasin kysymyksen järjestyksessä ja aika loppui. Sanonpa kuitenkin, että täytyy todeta, että oli välttämätöntä sopeuttaa ohjelman aikana. Tämä on vähän oppimisprosessi kaikille instituutioille. Kysymys ei ole kypsän talouden sopeuttamista. Meillä kehittyvien talouksien perspektiivit ovat erilaisia. Ja meillä ei ollut muuta, muutaksi tarvittavia poliittisia välineitä. Meidän täytyy oppia ohjelman aikana ja tehdä korjauksia. Aina voi tehdä paremmin, mutta mikä on tärkeintä, meillä on myönteisiä tuloksia. Olemme päässeet kuitenkin kriittisestä tilanteesta. Kiitoksia Robert Siile, onko hän paikalla? Äh, niin, kiitos puheenjohtaja. Ministeri, kiitos selkeistä vastauksista olin toisessa valiokunnassa valitettavasti, minulta meni alustus vähän ohi, mutta kysymykseni on hyvin tärkeä ainoastaan Portugalin, vaan teidänkin kannalta. Portugali on ollut uutisissa. No, what is wrong? This is, is, uh, that... Kult, kultainen viisumijärjestelmän osalta ja samantyyppisiä investointiohjelmia on muissa – maissa omassa kotimaassani Latviassa on samantyyppinen ohjelma ja mielestäni tässä ohjelmassa on enemmän kyse siitä, että myydään oleskelulupia EU-maissa, eikä ole kyse niinkään investoinneista. Kuitenkin on erilaisia ajatuksia siitä, miten tämä raha tulee markkinoille, miten se vaikuttaa esimerkiksi pienten maiden, kuten Latvian, niin kiinteistömarkkinoiden hinnat nousevat, ehkä myös omassa maassanne. Olette ministerinä vastuussa taloudestanne. Ja miten hyvänä pidätte tätä Golden Visa-investointiohjelma-ajatusta? Teidän maallenne, miten se sopii muihin maihin ja voiko se hyvin hoidettuna – tukea EUn talouksien vakaata kasvua vai haittaako se vakautta? Uskotteko, että tällaisten järjestelmien pitäisi voida elää pitkän aikaa vai pitäisikö käyttää niitä lyhyen aikaa ainoastaan kriisin aikana ja sitten lopettaa niiden käyttö? Ja viimeinen kysymys, miten pitkälti nämä ohjelmat tukevat investointien rakenteita Portugalissa, Latviassa, Kyproksella ja Maltalla. Kiitos. Muito obrigada, senhor deputado. Um... Kiitoksia. Kiitoksia. Hyvä edustaja, tämä ohjelma on näkynyt lehdistössä vääristä syistä, mutta oikeusjärjestelmä ratkaisee tämän sitten parhaaksi näkemällään tavalla. Mitä tulee tähän ohjelmaan? Tämän tapaisia ohjelmia muissakin jäsenvaltioissa, jopa sellaisiakin, jotka menevät pidemmälle kuin omamme. Kyseessä on kansalaisuus eikä, eikä oleskelu. Meidän kokemuksemme näistä niin sanotuista kultaisista viisumeista on, on ollut sellainen, että se on vahvistanut kiinteistömarkkinoita, jotka olivat hyvin heikot kriisin jälkeen riittäviä ohje, ohjeistusta ei ole saa, saatu. Tästä en tiedä, mistä mennessä se johtuu, mutta tässä on saatu elitettyä kiinteistömarkkinoita ja merkittävällä tavalla mitään rapautumista emme ole nähneet liittyen liikkumiseen. Investointia on tullut eri alueille, eri rahastoihin ja likviditeetti on noussut valvontamekanismit, joita sovelletaan näiden pääomien liikkumiseen, ovat hyvin tiukkoja ja meillä on yhteistyötä rahoituslaitosten kanssa. On myös rikosoikeudellista yhteistyötä muiden maiden kanssa niin, että tehdään jälkikäteen tarkastuksia pääoman alkuperästä, eikä mahdollisteta sitä, että luodaan mitään järjestelmiä, joissa on toisenlaiset tarkoitusperät. Tämä Portugalin ohjelma on elvyttänyt markkinoita ja tuonut uusia resursseja pankkijärjestelmään. Ohjelman no, koko on sellainen, että se ei ole mitenkään, sillä ei ole tuhoisia vaikutuksia, eikä meillä ole näköpiirissä myöskään ohjelman päättäminen. Tietenkin Tätä ohjelmaa arvioidaan jatkuvasti. Siihen liittyy valvontamekanismeja, joiden kautta voidaan havaita mahdolliset poikkeamat. Ja voimme valvonnan myötä tehdä tarvittavia sopeutuksia, mutta toistaiseksi ei näe mitään objektiivista syytä, miksi ohjelma pitäisi keskeyttää lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Kiitoksia. Seuraava puhuja Marisa Matias, GUE. Kiitos, rouva ministeri. Hallitus sanoi meille, että sopeuttamisohjelma oli menestys. Mutta äh, näitä, jos vakava arviointi kuitenkin täytyy tarkastella ohjelman tavoitteita ja verrata niitä saavutuksiin. Jos, jos ajatellaan 2014 BKT, olemme suunnilleen vuoden 2010 tasolla työttömyysaste on 14,5 prosenttia. Se on laskanut vai oli 13 prosenttia. Se on 14,9 prosenttia nyt. Ja velkaantuminen on tärkein variabeli. Se, se on 115 prosenttia noin 118 prosenttiin BKTstä. Ohjelma on epäonnistunut kaikilla mittareilla jos sopettamisen on tarkoitus ratkaistamaan ongelmia, sen pitäisi edistää ideologista fanatismia. Mutta miten me voimme ajatella, että tämä ohjelma siis olisi menestys? Tänä iltapäivänä aamuna herra Moskovitsi sanoi ja komissio muistutti, että komissio on todennut, että komissio pelkää, että Portugali ei ole noudattamassa sääntöjä. Sitä täytyy erittäin tarkkaa seurata. Teidän hallituksena on tuhannut maamme. Hän sanoi, että piti ratkaista ongelmia ja, ja täytyy niillä troikan lääkkeet, mutta maan ongelmat ovat vain pahentuneet. Tänä aamuna komissio totesi, että parhaita oppilaita vielä rangaista. Mitä tässä täytyy tehdä? Tänne kysymys. On käyty paljon mikkiä komission ja hallituksen kesken liittyen vajeisiin. No, hallitus on missä nyt kaikki oikeastaan vajeisiin liittyvät tavoitteet ja nyt meillä on lisäongelma. Ja haluaisinpa tietää niin pankkikriisiin ratkaisumekanismeja, jossa todetaan, että äh, sieltä täytyy kantaa ensiksi vastuuta eikä veronnaksi. Miksi Banco Spiritus Santun tapauksessa ei tehty näin? Ja minkä takia hallituksen, ää, äh, Portugalin hallitus päätti suojella vel, pankivelkoja eikä veronmaksia ja, ja täysin sivuutti yhteisöoikeuden emme tue Portugalin pankkia, koska tämä oli poliittinen päätös, ei tämä ollut Portugalin keskuspankin päätös. Osaat vastuuset ovat todenneet, että veronmaksajat ottavat tästä takkiinsa. Minkälaisia vaikutuksia tällä on budjetin tavoitteille, ja ta- jonka uskottavuus on jo kyseenalaistettu? Obrigada, Sra. Deputada. Vou ser bastante sucinta, porque ficou muito pouco tempo para a minha resposta. Kiitoksia. Voin vastata tähän aika lyhyesti. Aikaa on vähän. Mitä tulee ennakkoarvioihin ja siihen, mitä tapahtui, jos tarkastelette eri Euroopan maiden ennakkoarvioita ja vertaatte sitä siihen, mitä oikeasti tapahtui, niin näette, että virheitä on tapahtunut muuallakin kuin Portugalissa. Euroopan tasolla kehitys on ollut erilaista kuin mitä odotettiin ja sopeuttamista, ja sopeuttamista on pitänyt tehdä. On tärkeää, että näiden maiden osalta sanotaan, että olisi ollut vaihtoehtoisia suunnitelmia, jotka olisivat vieneet parempaan tilanteeseen – No, meillä on nyt ollut vaikea siirtymäaika, eikä ole välttämättä saavutettu alun perin asetettuja tavoitettuja, mutta tilanne on kuitenkin nyt parempi ja kestävämpi kuin ohjelman eri vaiheissa. Tämä ei liity mitenkään fanatismiin, vaan siihen vakaumukseen, että saavutusta on ja parannusta on saatu paljon aikaan aikaisempi liikkumattomuus oli, liikkumattomuus oli vienyt maan traagiseen tilanteeseen ja väestön suunnattoman sosiaalisen kärsimyksen komission kertomuksesta tiedämme, että olemme riskialttisessa tilanteessa. Toki puhutaan ennakkoarvioinneista. Tästä olemme aikaisemminkin puhuneet. Meidän mielestämme ennakointi ennusteita ei pidä muuttaa, vaan asteittain sopeuttaa hyvin lyhyesti tästä Espiritu Santo Pankista. Tehän tiedätte, että Portugalin pankilla on purkamismekanismeja vähintäänkin olisi jaettava vastuu velkojien ja osakkeenomistajien välillä vuodesta 2016 aikaan 8 prosenttia vastuuta kuuluu äh, veronmaksajille taakanjaon mukaan. Mitä sitten voisi tapahtua? Kaisen Deposit Generalin tapauksessa The fourth group uh, of the parliament. Pahoittelen. alderyhmä on edelleen neljänneksi suurin ryhmä, ei se ole muuttunut sinänsä. Puhujana äh, edustaja Turvallinen. Niin kiitos puheenjohtaja naiset ensin. On no, meillä aina ensin aina sääntönä, joten ei ongelmaa. Kiitos tähän mukavaan kokoukseen. Hyvä ministeri, tapasimme lyhyesti Troikan menettelyiden aikana, kun kävimme tapaamassa teitä ministeriössä. Tänä aamuna kävimme läpi makrotalouden epätasapaino asiakirjoja. Portugali, kuten jo mainittiin, siellä nuorisotyöttömyys on hyvin korkealla tasolla, samoin köyhyysriski on suuri. Oletetaan, että komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker saa tämän 300 miljardin ohjelmansa liikkeelle ja että te saatte saitte reilun osuuden tuosta ohjelmasta. Jos otetaan huomioon nyt teidän erityisongelmanne, niin mihin nämä investoinnit pitäisi kohdentaa, jotta ne olisivat mahdollisimman tehokkaita? Koska jos ei kalibroida sitä, mihin investoinnit menevät, niin ne ehkä vain hukattaisiin. Ja se olisi katastrofi meille ja luultavasti myös teille. Kiitos. Thank you very much for your question. Kiitos kysymyksestä. On totta, että köyhyysriski on lisääntynyt ohjelman aikana. Sen pitäisi painottaa, että se oli erittäin suuri ennen ohjelmaa ja niin kriisi iski. Sama pätee työttömyyteen, joka osoittaa, että kriisi nosti esille ongelmia, jotka ovat kasautuneet Portugalin pitkällä aikavälillä. Kriisi ei luonut niitä, kriisi paljasti ne. Ja tarkoitus on osoittaa, Meillä oli valtava tehtävä edessämme. Meidän oli korjattava pitkäaikaisia epätasapainoja eri ulottuvuuksilla samaan aikaan. Samaan aikaan kuin muu maailma ja Eurooppa ympärillämme oli sellaisessa kriisissä. Se ei ole koskaan helppo tilanne tämä sisäisen kriisin ratkaiseminen. Ja tämän ympäristön kanssa me joudumme toimimaan. Tämä sanottu niin on erittäin tärkeää, että, että me jatkamaan tasapainokorjaamista, meillä köyhyysriskiä. Se on liian suuri, se on niin korkea, että sitä voi hyväksyä. Kysymys on, mitä muita toimia voidaan kohtuullisesti, realistisesti toteuttaa tämän muuttamisen lyhyellä aikavälillä. Mä uskon, että tämä vaatii päättäväisyyttä ja, ja ponnisteluita korjataksemme rakenteellista epätasapainoa, että meillä olisi enää illuiset pit, hetkessä kasvun illuusioita, vaan jotain kestävää, joka voi vähentää näitä lukuja ja pitää niitä alhaisena. Ehkä kertokästi ratkaista ongelmaa, niitä huomataan kahden vuoden kuluttua, että täytyy aloittaa ponnistelut uudestaan. Ja se on joka kerta tuskallisempaa. Kysymys on siitä, että täytyy ymmärtää, mikä on Portugalin lähtökohta ja mitä aitoja ongelmia meillä on ollut, mikä kanssa me vielä olemme tekemässä, vaikka asiat vielä paranna. Meillä on vielä paljon ongelmia, joihin täytyy tarttua. Junckerin ohjelma on meille relevantti. Ei ainoastaan investointien kautta, jotka voivat suuntautua Portugalian muutenkin eurooppalaiset investoinnit, joilla on relevantti vaikutus kilpailukykyyn. Me painotamme yhteisten energiamarkkinoiden luomiseksi reuna-alueen maalle, kuten Portugalille, tämän olennaista energiakustannusten laskemiseksi ja parantaaksemme tuotantosektorin kilpailukykyä. Ja osa tästä, invest- jos osa tästä investointipaketista menee tuohon tavoitteeseen. Ilman invest- suoraan investointeja Portugaliin tämäkin on hyväksi, mikä hyödyntää koko euroaluetta, joka on meidän pääkauppakumppani, auttaa Portugalia eniten me tarvitsemme maissa in, yksityisiä investointeja. Meillä on rakenteellinen ongelma. Yrityssektiltä puuttuu pääomaa. No siinä meidän täytyy tarttua äh, yrityksemme liian velkaantuneita. Se on tällainen stock-tyyppinen ongelma. Ja, mutta se vaatii pääomavirtoja, jotta tämä Äh, voimme muuttaa velkaa jälleen pääomaksi, joka on tämän yksityisen sektorin ongelmia. Mikä houkutteleekaan sitten yksityistä pääomaa maahamme, miten voimme muuttaa velkaantumista pääomaksi, miten me etenemmekään luomalla välineitä, jotka voivat auttaa niissä riskeissä, jotka liittyvät tällaiseen ilmiöön, ovat myönteisiä maallemme. Olemme vakuuttuneita. Tämä suunnitelma sen piirteet ovat valtava askel oikeaan suuntaan. Ja me toimme kasvaa Euroopassa ja Portugali hyötyy siitä. Thank you. Now for the Greens, Maulis. Kiitoksia sitten vihreistä. Maulis Katketo. I've also been looking at the macroeconomic... Kiitos. Makrotalouden indikaattoreista minunkin kysymykseni. Ilmeisesti taseen tiedot ovat parantuneet, mutta Näiden muutosten takana on valtava menetys yhteiskunnallisesti sosiaaliturvan kautta. Myös velan suhde BKT ei ole parantunut. Tämä suhde kasvoi eniten sopeutusohjelmien aikana. Tämä antaisi ymmärtää, että tämä rakenteellinen sopeutusohjelma epäonnistui. On selvää, että suuren julkisen taakan velan kantaminen – kyseenalaistaa sen, miten taloustoiminta jakautuu kansalaisten ja luotonantajien välillä. Ja tässä yhteydessä muutama kysymys. Ensinnäkin, voisitteko kertoa, minkälainen vaikutus julkiseen velkaan on sillä, miten pelastettiin rahoituslaitoksia. Ja onko teistä oikein, että kansalaiset edelleen maksavat yhteiskunnallisia kustannuksia velasta, joka syntyi siitä, että oli oikeastaan yksityisten tappioista kyse. Ja mitä mieltä olette siitä, että kansalaiset saisivat lisää tietoa siitä, miten velka on syntynyt ja voitaisiinko käydä julkisempaa keskustelua siitä, miten tämä ongelma voitaisiin parhaiten ratkaista. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin sanoa, että Todellakin sosiaaliset kustannukset ovat koituneet kalliiksi, mutta nämä sopeutukset ja olosuhteet olivat sellaiset, että nämä oli, näin oli toimittava. Hallituksella on edelleen alijäämää. Ilman ja niin, jos voisimme rahoittaa yks, yksityiseltä puolelta, meillä olisi heti tasapaino, mutta sosiaaliset kustannukset olivat, olisivat vielä kalliimpia ja kovempia kansalaisille ratkaisuja ei ole helppo tehdä ja oli se selvää, että oli parempi tuottaa tuskaa kansalaisille kuin tämä vaihtoehto ilman ohjelmaa. Meillä olisi ollut virallista rahoitusta, eikä me olisi ollut aikaa tehdä uudistuksia, eikä saada aikaa ö, kerätä uskottavuutta ja päästä markkinoille takaisin. Julkisen palvelun taso on säilytetty. Meillä on edelleen hyvä terveydenhuoltojärjestelmä ja koulutusjärjestelmä. Maa tekee edelleen työtä ja se on yksi Euroopan turvallisimmista maista ja maailman turvallisimmista maista. Se on edelleen täysin toimiva valtio ja kaikki instituutiot toimivat asianmukaisesti. Olemme tehneet valtavia ponnistuksia, jotta olemme saaneet kustannuksia vähennettyä, koska sitä uskomme kansalaisten haluavan. He haluavat samoja, samanlaatuisia palveluja kuin ennenkin niin, että kaikki turhat kulut voidaan hioa pois ja että saadaan kansalaisille äh, järkevä maltilliset kustannukset maksettavaksi palveluiksi sitten sijoittajien kannustamisesta on pankit, jotka vaativat valtion tukea. Yksi niistä on jo ta- maksanut takaisin tuet ja kilpailupääosaston arvioimat kustannukset on, olivat merkittävä osuus valtion talousarviossa. Toinen pankki on palauttanut suuremman osan toista ja se on palauttamassa loputkin. Meillä on yksi julkinen pankki, mutta kun se on julkinen, niin mekin olemme osakenomistajia, joten tässä on ikään kuin vähän sekaisin valtion ja osakenomistajien roolit. nämä, mm, mutta silläkin tilanne on paranemassa. Kaiken kaikkiaan kustannukset valtiolle tai veronmaksajille näistä rahoitussektorin toimista Portugalissa ovat olleet aika positiivisia. Kuten tiedätte, meidän on oli, oli pelastettava yksi pankki tänä kesänä, eli ohjelman päättämisen jälkeen. Olemme pitäneet täysin kiinni eurooppalaista säännöistä Tämä interventio edellytti valtion varoja, jotka sitten korvataan rahoitussektorilta, eikä loppupeleissä veronmaksajille tule kustannuksia. Sitten velan maksu ja kansallisten kuuleminen se on tärkeää, koska elämme demokratiassa ja kansallisten pitäisi olla mukana tässä ja niiden pitäisi ymmärtää tietoja ja saada sitä tietoa. Pitää, niiden pitäisi olla aktiivisia osallistujia, eikä ainoastaan vaalien aikana, koska kyseessä on menneiden päätösten muisto ja mitä virheitä menneisyydessä teimmekään, niin on tärkeää muistaa ne, ettei niitä enää toisteta tulevaisuudessa. Valtiovarainministerinä olen aina sanonut, että velasta meidän on otettava eniten oppia. Meidän on ymmärrettävä, mistä näissä tuli, mitkä olivat vääriä päätöksiä, mitkä oikeita päätöksiä. Meidän on varmistettava se, että, että tällaisia vääriä, vääriä päätöksiä ei tulevaisuudessa enää tehdä. Siksi on tärkeää muistaa menneet päätökset. From the FDD, so now we... EFDDstä e näketään Barbara Kappel on täällä näköjään. Eli me siirrymme tähän menettelyn ilman puhujalista. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri, että tulitte ekan valiokuntaan tänään käymään tätä talouden vuoropuhelua kansanedustajien kanssa. Te jatkatte periaatteessa edeltäjänne ministeri Kasparin linjaa, vaikka ottaa taloutta, leikata velkaa, luoda rahoituksen vakautta ja saada lisää talouskasvua. Tämä on periaatteessa kurssi, jota troikka ajoi ja jos katsotaan makrotalouden indikaattoreita, niin on sanottava, että muutamalla alalla 2014 on saatu muutosta aikaan, talouden kasvu, kotimainen kysyntä ja investoinnit. Näillä aloilla siis vuonna 2014 PKTn kasvu 0,9 prosenttia, 0,1 prosenttia korkeampi kuin euroalueella – tulevan vuoden osalta 1,3 prosenttia kasvua, 0,2 prosenttia yli euroalueen. Kotimainen kysyntä nousua 1,2 prosenttia, tärkeää 0,5 prosenttia korkeampi kuin euroalueella ja samoin investointien osalta 1,9 prosenttia euroalueella 0,6. Voidaan siis sanoa, että tässä on käänne onnistunut ja vielä toinen asia on onnistunut, nimittäin se, että kesäkuussa maa pääsi takaisin tämän markkinoille ja saanut näin valtionvelkakirjojen kautta varoja budjettiin. Paljon uudistuksia on tehty ja moneen on suhtauduttava melko kriittisestikin, mutta minulla olisi muutama kysymys. Talouden tiedot, luvut näyttävät ihan kannustavalta. Portugalin talouden osalta tietun tuolevan nyt oikeaan suuntaan. Miten suhtaudutte säästöihin ja tehtyihin uudistuksiin? Olivatko ne tärkeitä, jotta Portugalista saatiin jälleen kilpailukykyinen? Kiitos. Muito obrigada, senhora deputada. Um, so... Paljon kiitoksia, rouva edustaja. Ennen kuin vastaan kysymykseen, BKTn kasvu 2014 ennustuksen mukaan, hallituksen ennustuksen mukaan se on prosentti. Ensimmäisellä kolmanneksella kasvu oli 1,1 prosenttia. Ja osa kantamme eroista komission suhteen liittyy juuri siihen, miten vuosi 2014 päättyy. Ja komission negatiivinen kehityskulku vaikuttaa epätodennäköiseltä vuosille loppunut, mutta uskomme tämä ennustamme jollain metallisuutta ja ensi vuonna ennustamme puolitoista prosenttia, mutta on totta, että Portugali sen jälkeen, kun se lähti 2013 kasvuuralle, se on alkanut lähentyä euroaluetta kehitys, joka oli pitkään katkenneena, vaikka kasvuero ei ole melko kovinkaan suuri täytyy pyrkiä kiihdyttämään kasvaa Portugalissa ja Euroopassa. Ja se on, olemme vähentämässä erojamme euroalueeseen ja EU-hun. Rakenneuudistusten täytyy olla jatkuva prosessi. Tämä ei ole mikään paketti, josta sanotaan, että se on nyt kasassa Nämä ovat käytännön toimia, joita täytyy arvioida, sopeuttaa ja miettiä, tarvitaanko uusia uudistuksia. Kaikki ovat tärkeitä kilpailukyvällä. Me teemme uudistuksia työmarkkinoilla. Olemme tehneet paljon. Pyrimme edelleen lisäämään työmarkkinoita ja joustavuutta. Teemme uudistuksia lisätäksemme aktiivisen väestön sopeutumista työmarkkinoihin – meidän täytyy täyttää syvällisemmin. Tämä, meidän täytyy eurooppalaisittain syventää aitoja rahoitusyhteisiä, luoda aidot yhteiset rahoitusmarkkinat. Eli koko joukko uudistuksia, joita varten tarvitaan vakaa julkinen sektori. Julkisen sektorin rahoitus ei saa olla ongelma maan kilpailukyvylle, vaan julkisen sektorin täytyy tukea taloutta ja luoda kestäviä työpaikkoja. Meidän täytyy arvioida sosiaaliturvaa, eläkejärjestelmää. Tähän tarvitaan laajennettua poliittista konsensusta, mutta on huomioon maamme demografinen tilanne. Tähän uudistuksen täytyy tarttua melko pikaisesti. Thank you. Next. Kiitoksia. Seuraava puhuja Ivana Maletić, EPP. Zahvaljujem predsjedavajući. Evo, drago mi je što mogu pozdraviti ovdje. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen oikein tyytyväinen siitä, että voin toivottaa tervetulleeksi Portugalin valtiovarainministerin Olin erityisen iloinen siitä, kun totesin, että Portugalin hallitus ja valtiovarainministeri ovat oikealla tiellä. Ja ovat täytäntöön panemassa talouspolitiikan tavoitteita vuodeksi 2015 mm, vahvistamalla julkista taloutta ja vahvistamalla investointeja. Näin komissio on sanonut kaikille jäsenvaltioille. Mitä tulee julkisen talouden vakauttamisesta, haluaisin tietää, mitkä ovat tärkeimpiä elementtejä kasvun osalta Ne Oletteko onnistuneet lisäämään kasvua ja vähentämään kuluja? Kollegat ovat esittäneet paljon kysymyksiä investointisuunnitelmistanne. Minua kiinnostaisi tietää, Mitkä ovat merkittävimpiä ongelmia investointien lisäämisen tiellä? Mainitsit, että pääomaa ei ole riittävästi yksityisellä sektorilla, mutta onko teillä samalla ongelma, joka liittyy innovoinnin puutteeseen tai koulutuksen rakenteeseen tai liian monimutkaisen hallintoon? Minkälaisia rahoituslähteitä teitä, teillä on, mistä ette ole puhuneet? Millä tavalla aiotte ratkaista nämä asiat? Nämä varmastikin liittyvät niihin 400 toimeen, joista puhuitte, jotka haluatte toteuttaa. Rahoitusmallistanne sitten koskien yrittäjiä mainitsitte nämä oman pääoman ehtoiset välineet komission suosituksessa on todettu, että, vuoden, eh, että syyskuun loppuun mennessä teidän olisi tunnistettava ne pk-yritykset, jotka saattavat joutua konkurssiin, koska ne ovat liian velkaantuneita. Oletteko jo laatineet tällaisen luettelon? Kiitoksia. Muito obrigada, senhora deputada. relativamente aos que são, ao que são os elementos mais importantes. Kiitoksia, hyvä edustaja. Näistä tärkeimmistä kasvuun liittyvistä seikoista vuoden 2015 talousarviossa ensinnäkin olemme ottaneet, olemme poistaneet eläkkeisiin kohdistuvat lisää panoksia, että meillä on vain maksu kaikkein korkeimmista eläkkeistä. Olemme myös palauttaneet julkisen sektorin työntekijöiden ostovoimaa. Ja sitten olemme muuttaneet tilannetta lapsiperheiden tuloverotuksessa. Meillä on alhainen synty, syntyvyys ja verotuksella sitä ratkaista, mutta sillä voidaan helpottaa ongelmaa. On hyvin kiireistä ryhtyä toimeen tällä äh, saralla, koska asiat kehittyvät hitaasti. Sitten vihreä verotus tulemme suuntaamaan tuotannon ympäristöystävällisimmille aloille ja korjaamaan tiettyjä vääristymiä, joita markkinoilla on nähtävissä. Mutta veroja ei ole vielä voitu vähentää. Tämä ottaisi paljon. Olemme aloittaneet sillä, että yritysverotus laskettaisiin 23-21. Näin tehtiin 2013 ja tämä tuo lisää ennakoittavuutta. Myös investointeja helpotetaan. Yrityksiltä puuttuu pääomaa tietyillä aloilla. Meillä on myös työvoimaan liittyviä kysymyksiä, mutta Portugali on erittäin hyvä innovointikeskus. Meillä on yhtä hyvää pätevyyttä kuin muuallakin maailmassa. Meillä on erikoistuneita työntekijöitä, joita muutkin maat haluaisivat käyttöönsä. On myös parannettu yritysten ja yliopistojen välistä yhteistyötä ja päästy erittäin hienoihin tuloksiin. Tähän mennessä olemme saaneet paljon palkintoja yritysmaailmalta viime vuosina. Byrokratia on edelleen raskasta, mutta olemme ponnistelleet, jotta yritysten byrokratia vähenisi ja olemme saaneet merkittäviä tuloksia sähköisestä hallinnoinnista tai kansalaisten pääsystä julkisten palvelujen piiriin. Olemme aivan maailman kärkeä, olemme ponnistelleet merkittävästi tässä asiassa. On, var- on selvää, että meillä on, on vielä ongelma, joka liittyy yritysten velkaantumiseen. Tarvitaan strategiaa asian ratkaisemiseksi ja se on vielä keskeinen. Toivomme, että Harjoitus saadaan valmiiksi tulee vien kahden kolmen kuukauden aikana ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Tarvitaan myös pankilta to- toimia, jotta voidaan näihin toimiin ryhtyä. Pervans Peres. Madame la ministre. Kiitos puheenjohtaja Rova ministeri. Kiitos vierailustanne. Kuunnellessani teitä. Mä vähän hämmästynyt. Meillä on sellainen vaikutelma, että äh, olette ristiriidassa Unkarin kanssa – joka on mieltä, että Troikan menettelyihin ei enää, enää ryhtyä. Oletteko samaa mieltä Junkarin kanssa? Enpä tiedä, miten työttömyys on kehittynyt mielestäni Ää, Portugalissa, mutta ollaan nyt esittelen siksi ja Tupakissa, kun kuuntelen teitä, niin euroalueen hallinta toimii täydellisesti, mutta ihan vakavamman Oletteko sitä mieltä, että jos ajatellaan talouden hallinnan puuttuvia palikoita, niin me, pitäisikö meidän siirtyä suuremman eurooppalaisen integraation suuntaan? Ja mitä suhtaudutte niihin skenaarioihin, joita esitetään sillä tai tuolla, jolla pyritään minimityöttömyyskorvaukseen, joka luisi tavallaan sen minimisosiaaliturvan – ja joka löisi myös tällaiseen automaattiseen vakauttajaan euroalueella. Toinen kysymys investointien suhteen. Olette teille esitetty kysymyksiä, sanoin, että teille on olennaista investointi alkaa Euroopassa, ei välttämättä suoraan Portugalissa. Ja Portugalissa tarvitaan lisää yksityisiä sijoituksia. Oletan, että Portugali esittää kuitenkin projekteja. minkälaisia projekteja te olette esittämään, että yksityinen rahoitus ei olisi muuten luonut? Oletteko sitä mieltä, että Portugali ei tarvitse tätä äh, investointisuunnitelmaa? Mikä teidän lähestymistapanne on Portugalin valtiovarainministerinä investointiohjelmaan nähden? Onko se siis teidän mielestänne sellainen, että tämä Portugalin taloutta tulta purjaisin kun tarkastellaan sen työttömyysastetta ja velkaantumisastetta, kyseessähän on maa, joka on vielä hauras. Sanottamatta mitä tahansa ohjelmasta, johon, johon olette joutuneet alistumaan. Muito obrigada, senhora deputada. Uh, gostaria... Kiitos paljon, edustaja. Aluksi haluaisin sanoa, että totta kai oikea tie on Euroopan integraatio. Mitään muuta mahdollisuutta ei ole. Euroopan tulevaisuus, meidän kaikkien tulevaisuutemme vaatii syvällisempää integraatiota ja sitä, että päästään eroon pirstaloituneisuudesta, suurista eroavaisuuksista. Olen puhunut jo energiamarkkinoista, sanonut, että se on välttämätöntä myös rahoitusmarkkinoilla. Yleisesti ottaen on välttämätöntä päästä eroon rajoista, esteistä. Portugali on sinänsä reuna-aluetta ja siksi tarvitsemme hyvää integraatioprosessia ja se on varmasti meidän maamme kannalta oikea tie. Ehkä en sanonut tätä aikaisemmin riittävän selkeästi, mutta totta kai olen sitä mieltä, että meillä on suunnitelma, sopeutussuunnitelma, joka on hyvin tiukka, jotta talouteen saadaan jälleen vauhtia. Meillä on kyllä jo hankkeitakin, jotka ovat jo paikallaan ja joita arvioidaan. Ja sen jälkeen tarkastellaan sitä, ovatko hankkeet toteutettavissa, onko meillä riittävät taloudelliset varat, riittävästi tukea tietylle hankkeelle. Ja ennen kaikkea on huolehdittava siitä, että luottamusta tämän tyyppisiin hankkeisiin on riittävästi. Tämä ei koske sinänsä ainoastaan Portugalia, vaan myös kaikkia muita euroalueen maita. En oikeastaan halunnut sanoa että Portugalissa ei voitaisi hyötyä Junckerin suunnitelmasta, vaan halusin vain sanoa, että meidän pitäisi pyrkiä kasvuun Euroopan alueella kaiken kaikkiaan. Meidän pitäisi pyrkiä kuromaan kuilua umpeen suhteessa tärkeimpiin kumppaneihin, mutta tärkeää ei ole silloin ainoastaan investoinnit meidän alueellamme, vaan myöskin muiden jäsenvaltioiden. Mutta lisäintegraatio, se on tässä oikeastaan avainasemassa oleva asia, kun ajatellaan lisäkasvua. Se on erityisen tärkeää Portugalille maantieteellisen sijainnin takia. Meillä on tiettyjä haittoja, joista voidaan päästä eroon lisäintegraation kautta. Olette varmasti aivan oikeassa, kun sanotte, että meillä on edelleen tiettyjä heikkouksia taloudessamme, mutta pyrimme jatkamaan työtä. Osittain asioita on saatu aikaan ja nyt on huolehdittava siitä, että nämä parannukset todella pysyvät vankkoina ja saavat aikaan kasvaa. Fernandes. Seuraava Jose Manuel Fernandes, EPP. President, jo também queria saudar a senhora ministra. Se puheenjohtaja. Tavoitan rouva valtionvarainministeri tervetulleeksi ja painetaan, miten pätevä ja päättäväinen hän on ja miten rauhallinen näkemisellä poliittisesti. Olet Portugali on päässyt konkurssista ja se on menestys. Tässä on sivu tappioita. Portugalilta perheeltä yritykseltä valittu valtavia uhrauksia, mutta mitä läksiä tältä kaudelta voimme oppia? Minkälaisia neuvoja voimme antaa tulevaisuuden suhteen? minkälaisia muutoksia. Tähän liittyvä kysymys. Tämä alkuperäinen tavoite oli hyvin valittu. Sitten kysymys Tämä taistelu petosta ja kertaa vastaan sinä olet erinomaisia tuloksia. Voin onnitella teitä siitä. Mutta kysymykseni on seuraava. Miten tämä taistelu tulee jatkumaan? Taistelu petosta ja verokertoja vastaan. ja mihin toimiin EU voisi ryhtyä auttaakseen tässä taistelussa. Että tämä taistelu olisi tehokkaampaa ja hedelmällisempää. Kiitoksia. Edot ja haeta tästä ohjelmasta. Ihan tällainen tilanne. Olisi ollut, että ohjelma ei olisi ollut välttämätön. Olen samaa mieltä herra Jokarin kanssa. Troikkaa ei olisi pitänyt olla. Ei olisi pitänyt olla niin, että troikka oli välttämätön maamme olisi pitänyt olla konkurssiin partaalla. Trakkaa olisi pitänyt tarvita, mutta koska me sitä tarvitsimme, ja tarvittiin joukko mekanismeja sääntöjä, ja sääntöjä ei aikaisemmin kunnioitettu, ja olemme täysin kestämättömässä tilanteessa. Ohjelma oli erittäin monimutkainen raskas, mutta suhteessa muihin realistisiin vaihtoehtoihin – se oli vähiten huono ratkaisemaalle. Tämä ei minimoi, en vähättele Portugalin uhrauksia. Nyt kun tilanne on vähän parempi, tämä on näyttänyt meitä pääsemään täydellisestä räjähdystilasta, joka olisi johtanut täysin paljon vakavampaan tilanteeseen. Toisekseen halusin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni Portugalin ohjelma ja ohjelmat, joita on Euroopan talouksiin sovellettu, eivät ole samanlaisia. On, maat eroavat, kansalaisten odotukset eroavat. On maita, jotka ovat pystyneet muuttamaan uh, devalvoitumaan ja parantamaan kilpailukykyä nopeammin. Meidän tässä panettaminen kesti pitkään ja meidän täytyy sopeutua todellisuuteen. Ohjelmassa olettiin ulkosaloissa, jotka olivat epäsuotuisemmat kuin aluksi ajattelimme. Inflaatio oli erittäin alhainen, joka kun maan velkaantuneisuus oli korkea, vaikeutti edelleen tilannetta. Alkuperäinen ohjelma tarttuu kolmeen suuren ongelmaan. Poliisin vakauttaminen, rahoitusvakaus ja rakenteellinen set uudistukset. Ja tässä mielessä ohjelman logiikka oli oikea jos olisimme tehneet muuten, niin mikä tilanne olisikaan? Täytyy ajatella ohjelman rakennetta siinä tilanteessa, kun se luotiin. Olemme pyrkineet muuttamaan sitä, mutta tämä on ollut vaikeaa. Tilanne on ollut erityisen vaikea, mutta lopputulos on, olemme saaneet uskottavuutta, saamme ulkoista rahoitusta, meillä on talous, joka on elpymässä viime vuodelta ja meillä on kasvua. PKT kasvaa, joka lähenee EUta. Meillä työttömyysaste on erittäin korkea, sitä me vaan hyväksyä, mutta se on laskenut ja se alenee jatkuvasti. Meillä on valtavasti haasteita, mutta meillä on vankempi tulevaisuus koska tämä paljon kasautuneita, kasautuneita epätasapainoa korjataksemme sitten verotuksen alueella, veronkierrosysteemillä on merkittäviä tuloksia kaikille alueille. Vuonna 2014 verotus ei ole kasvanut, mutta budjetit tulot ovat kasvaneet merkittävästi paljon enemmän kuin mitä talouden kasvu voi selittää. Näin siksi, että olemme olleet tehokkaita veron kiertämisen ja välttelyn vastaisessa taistelussa. Me voimme saada vielä parempiakin tuloksia. Meidän täytyy käyttää kaikki mahdollisuudet perinpohjaisesti. Me pääsemme vielä pitämälle tiedonvaihdon avulla. viimeisen ALV-raportti osoittaa, että Portugalin tilanne on parantunut ja me voimme olla ylpeitä, että meillä on alhaisempia ALV-petosasteita. Jatkamme muilla alueilla muottiverojen suhteen. EU pystyy auttamaan meitä, jos se jatkaa työtään verot kierron suhteen, niin jos poistaa kilpailua vääristäviä tekijöitä tällä alueella. Mutta tiedonvaihto on ollut myös suuri menestys petoksen vastaisessa toiminnassa. Is Olle Ludvinsson, S&D Group. Yksi sitten snd ryhmästä puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Portugalin nuorisotyöttömyys on valtavan korkealla tasolla luvut ovat noin 35 prosentissa. Jos oikein olen asian ymmärtänyt, niin olette ryhtyneet moniin toimiin, että nuoret saataisiin takaisin töihin. Mikä on teidän käsityksenne siitä, miten toimet ovat toteutuneet nuorten eteen tähän mennessä? Mitä vaikutuksia odotatte saavanne lähivuosina? Ja mitkä ovat teidän suunnitelmanne tulevaisuudessa – nuorten ja aktiivisen työmarkkinapolitiikan osalta. Kiitos. Kiitos paljon. Tämä on yksi hankalimmista ongelmista ylipäätään. Tämä ei koske ainoastaan Portugalia, vaan myös muita jäsenvaltioita. Ja tämä on tietenkin ongelma, joka huolestuttaa portugalilaisia itseään eniten. Tämä on valtavaa nuoren sukupolven tuhlaamista. Kyse on hyvin koulutetuista nuorista ihmisistä. Meidän on voitava noudattaa eurooppalaisia mallejakin siinä, miten nuoret saadaan töihin uudestaan. Eri mekanismeja on toteutettava käytännössä, jotta työttömyys saadaan laskuun. Eli esimerkiksi harjoittelujaksot. Nyt on olemassa nuorisotakuuohjelma, jonka kautta annetaan mahdollisuus kerätä kokemusta 70 prosenttia nuorista, jotka ovat osallistuneet tällaisiin ohjelmiin, ovat löytäneet paikkansa työmarkkinoilta tämän harjoittelun jälkeen. Tämä on myönteinen tulos ja ensimmäinen mahdollisuus, että ensin saadaan harjoittelupaikka ja voidaan kerätä vähän kokemusta. Ja sitten kun ensimmäistä kokemusta on saatu, päästään etenemään, koska jos ei koskaan saa edes ensimmäistäkään harjoittelupaikkaa, niin tämä johtaa ikävän noidan kehään Nuorisotakuun harjoitteluohjelmaosio on menestys. 70 prosenttia niistä, jotka saivat harjoittelupaikan, saivat myöhemmin työpaikan. Ja jos jatkamme tällä tiellä, uskoisin, että sekä julkisesti että yksityisellä sektorilla todella edetään ja autetaan nuoria. Mutta meidän pitää myös muuttaa ammattikoulutusjärjestelmää ja tukea sitä saraa. En haluaisi tässä puhua nyt sinänsä yksityiskohdista. <laughs> Niin. Ähm, äh, Pahoittelut. Mikrofoni katkesi hetkeksi. Meillähän on ammattikoulutusjärjestelmä totta kai Portugalissa sinänsä jo olemassa. Mutta kaikki Portugalin nuoret, jotka eivät halua opiskella – eivät ole saaneet hyviä mahdollisuuksia oppia esimerkiksi jotain käsityöalaa. Pitää tukea ammatteihin kouluttautumista myös, ei yliopisto-opiskelua ainoastaan. Ammattipätevyyden hankkimisen pitäisi olla näin mahdollista. Tämä on ala, jolla meillä on paljon tehty. Työttömyytemme on vielä kovin korkealla tasolla. Tiettyä parannusta on saatu jo aikaan ja edelleen näemme toteuttaa aktiivisia toimia, joiden kautta voidaan huolehtia koulutuksesta, jotta nuoret ovat kouluttautuneet työmarkkinoille. Me työstämme työmarkkinoiden uudistuksia, ja me voineet myös todeta, että tällä hetkellä on vähemmän määräaikaisia työsopimuksia. Työvoimat työmarkkinat ovat nyt vakaammat, mutta edelleen on kyllä huolenaiheitakin työmarkkinoillamme. Meidän on todella annettava tukemme tässä tilanteessa. Tämä nuorisotyöttömyys on aihe, joka on meille todella, todella tärkeä, koska tämä on ongelma, joka kerta kaikkiaan on ratkaista. Kiitos. Venne Langen on seuraava puhuja. Kiitos paljon, hyvä ministeri. Minä haluaisin kiitellä ja kehua teitä. En ostan siitä, miten selititte politiikkanne täällä, vaan myöskin ajatella, mitä tuloksia Portugalissa on saatu aikaan. Todellakin on niin, että kun hallitus muuttui, maa oli suurissa ongelmissa ja te olette nyt ponnekkaasti välttämään vararikon. Se ei ole helppoa ollut, se on ihan selvää, mutta uskoakseni aikaisempien vuosien synnit sosialistihallituksen aikana syntyneet eivät ole yhdessä yössä ratkaistavia. Se, että uhataan kilpailukykyä korottamalla palkkoja, tukemalla palkkojen korotuksia, mahdollistamalla se, se oli virhe, joka johti kilpailukyvyn heikkenemiseen EUn sisämarkkinoilla – Halusin kiitellä, mutta myös samalla esittää kysymyksen. Jos katsotte nyt ajassa takaisinpäin, niin Troikan toimet. Täällä parlamentissa Troikkaa toimia kritisoidaan. Yleensähän jäsenvaltiot hyväksyvät Troikan ehdotukset Portugalissa, joka toteutettiin niitä nopeutetusti. Troikastahan puhuttiin ja edustaja Beres puhui siitä, että Juncker haluaa uudistaa Troikkaa. Sehän ei ole nyt aiheena. Olivatko nämä Troikan toimet lopulta järkeviä vai sanoisitteko lopuksi, että teimme enemmän kuin mitä Troika ehdotti ja siksi pääsimme paremmin tästä hankalasta tilanteesta eteenpäin. Ja lopuksi, uskoakseni, voitaisiin muita maita, ehkä Kreikkaa, kehottaa katsomaan teidän kokemuksianne tai niitä kokemuksia, joita Latviassa esimerkiksi on ollut. Voitaisiin ehkä kehottaa saamaan näin hyviä valtiovarainministereitä näihinkin maihin, ehkä myös Ranskaan, koska näin nähdään, että uudistukset tyssäävät suurissa maissa, pienemmissä uudistuksia toteutetaan tehokkaammin ja siksi teitä kannattaa tästä kehua. Kiitos. Muito obrigada, senhor deputado. Um facto e isso provavelmente não. Kiitos paljon. On tärkeää jatkaa. Tällainen sopeutumisohjelma on aina vaikeaa kansalle, joka siihen joutuu alistumaan. Se vaatii paljon kurjaa, uhrauksia. Se ei tapahdu kustannuksitta. Täytyy korjata kasautunutta epätasapainoa rakenteellisia tekijöitä, jotka ovat aika isoja. Me olemme pyrkineet minimoimaan vaikutukset väestölle. Meillä on koko joukko toimia taataksemme kaikkein huonommassa asemassa olevan suojan, jolla on suuri osa sopeutumisesta – lankeesi keskiluokan korkeamman ylemmän keskiluokan harteille heikommassa asemassa olevien suojelemiseksi. Ihmiset eivät pitäneet tästä. Portugalissa kokisivat paljon uhrauksia, mutta nämä uhraukset täytyy nähdä tuloksien valossa. Me olemme edistyneet kaikilla alueilla. Me olemme onnistuneet uudistuksessa, mutta täytyy mennä pidemmälle. Ja todellisuudessa olemme paljon keskustelleet Roikan kanssa. Meillä on sopimuksia eri instituutioiden kanssa. Olimme vähän hauraus aluksia ja myötä luottamassa on kasvanut. Mutta tässä on kumppanuutta, yhteistyötä. Oli tärkeää Portugalille onnistua ohjelmassa, mutta oli myös tärkeää Troikalle, että on ohjelma onnistui siellä. Tavoitteet olla aika lailla samat. Me pääsimme kohtuullisiin, järkeviin sopimuksiin, vaikka erimielisyyksiä oli. Laiva kuitenkin saapui oikean satamaan. Muissakin maissa, ohjelmamaissa on tehty ponnisteluita. Sillä puhutaan euroryhmän kokouksessa, koska me olemme nähneet Irlannin ja Kreikan, Kyproksen ponnistelut. Ne ovat kollektiivisia ponnisteluita. Ja myös suurten eurooppalaisten maiden täytyy tehdä rakennemuutoksia näemme yhdessä kaikki silloin hyötyä Kiitos paljon. Nyt viimeinen puhuja, koska meillä aika loppuu ja meillä on hyvin tärkeitä vieraita täällä kuulemistilaisuutta varten. Olkaa hyvä. Ihan lyhyesti puheenjohtaja, hyvä ministeri. Pari viikkoa sitten, noin kuukausi, alle kuukausi sitten, Euroopan komissio ja IMF raportissaan kritisoivat Portugalin hallitusta. Erityisesti tästä paperista luen joissain tapauksessa monet myönteiset seikat, joita saatiin aikaiseksi, ovat nyt kettyneet käänteisesti. Toinen kysymys. En kysy työttömyydestä, koska voisimme kiistellä tuntikausia siitä, kuinka pitkällä aikavälillä puhutaan pitkästä aikavälistä. Kysyisin, että kun maa pääsee eroon Troikan ohjelmasta, oletus kai olisi, että tämä heijastuu heti tilanteeseen ja siihen volyymiin, jota maa voi lainata velan uudelleenrakentamiseksi. On, onko tämä totta Portugalin osalta? Ja kolmanneksi, voidaan kopia jotain myönteistä Kyproksen tai Kreikan osalta Voidaanko tässä oppia jotain siitä, mitä tulisi välttää ja mitä noudattaa? Kiitos. Muito obrigada, senhor deputado. Ehm, é verdade que... Kiitoksia, hyvä edustaja. On totta, että tässä ensin, ensimmäisessä kertomuksessa oli kritiikki, joka kohdistui hallitukseen. Mekin olemme yhtä mieltä tästä tulkinnasta paljon siitä, mitä saimme aikaan, ja joka oli myönteistä, ei kuitenkaan ole arvioitu asianmukaisesti. Ohjelman loppuminen on poliittisesti hyvin symbolisesti merkittävä. Ja oli tärkeää vetää yhteen nämä eri uudistukset. Ja niitä on toki arvioitava asianmukaisesti ja sopeutettava tarvittaessa ja katsotaan millaisia uusia uudistuksia olisi tehtävä. Minun mielestäni tässä tapauksessa ei ole tietynlaista ymmärrystä tullut, kun siirryttiin ohjelmasta ohjelman jälkeiseen aikaan. Tilannetta arvioitiin epäasiallisesti instituutiossa. Meidän mielessämme, tode, mielestämme todettiin, että hallitus oli menettänyt tällaisen uudistus intonsa, mutta minun mielestäni tämä ei pidä paikkaansa. Kun ohjelma oli päättynyt, aloitimme vielä uusia uudistusohjelmia ja saimme valmiiksi ja aikaisemmin aloitettuja uudistuksia, uusia talousarvioonkin kohdistuvia uudistusohjelmia aloitettiin ja käytiin laajoja keskusteluja parlamentissa myös koskien talousarvion puitteita ja uusia oikeusmenettelyjä ja energiakysymyksiä. Tarkoituksena juuri jatkaa uudistuksen tiellä. Ei oikein ymmärretty ulkopuolella sitä, mitä Portugalin hallitus oli tehnyt paikatakseen puutteita ja vakuuttaakseen toimielimet siitä, että uudistus, uudistuksen rytmi ei ollut mitenkään hidastunut, vaan jatkamme samaan suuntaan. Kun maa irtautuu ohjelmasta, näemme, että joka päivä korko, korot ovat historiallisen alhaalla. Saatoimme antaa myös lyhyen aikavälin pitkän aikavälin velkakirjoja ja velka vai muita arvopapereita. Viime viikollakin näimme, mitä markkinoilla tapahtui vuoden 2015 ja 16 äh, luottojen osalta. Pikkuhiljaa voimme parantaa rahoitusprofiilia ja aloittaa välitöntä rahoitusta ja voimme hallinnoida velkaa paljon yksinkertaisemmalla tavalla – Markkinat ovat tarjonneet tällaisen mahdollisuuden. Tämä ajanjakso alkoi jo ennen ohjelman päättymistä, mutta myös nyt ohjelman päättyttyä olemme kyenneet toteuttamaan avoimia, markkinoille avoimia hankkeita ja, ja saavuttamaan sijoittajien luottamuksen myös pitkällä aikavälillä Portugalin talouteen korkotaso on alhainen niin se parantaa kestävyysmahdollisuuksia tulevaisuudessa. Tämä on hyvä saavutus. Me olemme nyt saaneet vakautettua tilannetta euroalueella ja tämä on myös hyödyllistä meille ja EKPn toiminnalle, mutta sitten on myös äh, Portugalin, Portugalin hallituksen omakin ansio, joka koskee tätä uskottavuuden ja saavuttamista markkinoilta. Kiitoksia. Kiitoksia tästä. Mielestäni tämä oli erittäin hyödyllinen ja kiinnostava talouspoliittinen vuoropuhelu. Toivon, että tulevaisuudessa tämä valikunta voisi välttää sen, että että se, että ju, tulemme eri poliittista ryhmistä, näkyy niin selkeästi siinä, kuinka käsittelemme eri asioita, jos ajatellaan tänään tämä aamuistakin kokousta. Toivon, että tulevaisuudessa pyrimme toimimaan mahdollisimman paljon valiokuntana, niin että olisimme mahdollisimman objektiivisia keskusteluissamme ja arvioissamme. Mutta kiitoksia valtiovarainministerille Portugalista. See you here soon. Thank you. Colleagues, please take seat. Let's move to point. Ja niin, hyvät kollegat, ottakaapa tuolinne ja mennään seuraavaan kohtaan esityslistalla. Bank structural reform. And I would... Tämä on kuulemi, julkinen kuulemistilaisuus, joka koskee pankkien rakenneuudistuksia. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi seitsemän asiantuntijaamme aihe on erittäin keskeinen Euroopalle, rahoituksen vakaudelle. Tämä kulmistelaisuus on erityisen hyödyllinen ja merkittävä, kun ajatellaan komission ehdotusta koskien rakenneuudistuksia. Tämä valiokunta ja tämä parlamentti vuonna 2013 antoi valiokunta-aloitteisen mietinnön, joka koski rakenteellisia toimia tarpeellisena, jotta voidaan voidaan saattaa valmiiksi eri elvytys- ja pankkikriisin ratkaisuongelmat ja li- nämä ongelmat, jotka riittyvät laitoksiin, jotka ovat liian suuren kaatumaan ja niin edelleen. Ja tietenkin se oli samoilla linjoilla korkean tason työryhmän kertomuksen kanssa, jota johti ehtoja Liikanen, joka on täällä ja haluan toivottaa hänet erityisesti tervetulleeksi. Nyt on kulunut kaksi vuotta meidän päätöslauselmastamme melkein ja liikasen kertomuksesta. Komissio on tehnyt konkreettisia ehdotuksia ja uudet säännökset koskien pankkien valvontaa ovat astuneet voimaan. Ne koskevat pian, pian on myös bail-in ja pääoman vaatimussäännökset astumassa voimaan ja pankkien varoja koskevat asiakirjat on siis hyvin tärkeää keskustella tärkeimpien asiantuntijoiden kanssa näistä käsitteistä, jotka koskevat muun muassa omaan lukuun käytävän kaupan ja markkinatakaustoiminnan ehdottamisen kanssa ja muiden rakenneuudistusten uudistuksiin liittyvistä kysymyksistä. Olen varma, että tämän kuulemistilaisuuden myötä saamme paljon hyödyllisiä elementtejä pohdintaamme. Olemme päättäneet järjestää kuulemisemme kahdessa istunnossa ensimmäisenä istuntojen otsikkana ovatko laajat isot yleispankit olennaisesti luonteiltaan riskaapelejä ja toiseksi mitä seurauksia on eri rakenneuudistusvaihtoehdoilla. 7-8 minuuttia annan kaikille alustusaikaa. Pidän, pyydän, että, että pidätte kiinni tästä ajasta, mutta älkää puhuko liian nopeasti tulkien takia. Ja tämän jälkeen kunkin session jälkeen käymme keskustelua valiokunnan jäsenten kanssa. Esitteli, näitä alustajia on turha esitelläkään. Erkki Liikanen oli vuodesta 1995 vuoteen 2002 komissaaria on nyt Suomen Pankin johtajana toista kautta ja, ja hän on myös johtanut tätä korkean tason asiantuntijaryhmää, joka käsitteli EUn pankkisektorin rakenteen uudistuksia. Olkaa hyvä. Thank you very much, Jim. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Korkean tason asiantuntijaryhmä pohti pankkisektorin uudistuksia ja siinä katsottiin kysymyksiä eri pankkimalleihin liittyen ja erityisesti sitä, miten kauppaa tehdään hyvin monimutkaisilla välineillä, joissa voidaan ajatella, että toimet ovat nopeasti skaalattavissa. Ja nyt on pohdittu sitä, miten voidaan rajata tätä liiallista riskinottoa, riippumatta siitä, mikä on pankin bisnesmalli se, että on olemassa implisiittinen valtion takaus, saattaa johtaa siihen, että pankki lisää vipuvaikutusta, kasvaa suuremmaksi ja toimii toisin kuin ilman implisiittistä valtion takausta. Kysymys tänään ja ryhmässä ennen kuin raportti esitettiin oli se, onko tehty riittävästi, jotta voitaisiin päästä eroon tästä liian suuri kaatumaan ongelmasta. Ryhmässä keskusteltiin kahdesta mallista. Ensimmäisessä ehdotettiin, että tiukat pääoman vaatimukset, jotka eivät tukeudu monimutkaisten mallien varaan, asetettaisiin kaupankäynnille ja kaupankäynti oli erotettava, jos pankki ei voinut osoittaa, että elvytys- ja kriisiratkaisusuunnitelmat olivat uskottavia. Toisessa vaihtoehdossa kaikki merkittävä kaupankäynti erotettaisiin vähittäisestä talletuspankkitoiminnasta yhtenäisellä tapaa. Lisäpääoman vaatimuksia ei esitettäisi, mutta molempien osioiden oli noudatettava vakavaraisuusvaatimuksia. Pitkien neuvotteluiden jälkeen ja neuvotteluissa tuettiin molempia vaihtoehtoja. Ryhmä halusi esittää, että talletuspankkitoiminta ja kauppakäyvä osio on erotettava, kun kaupankäynti ylittää ylittää ennalta sovitun kynnysarvon. Minä haluaisin uudelleen tarkastella näitä keskeisiä kysymyksiä täällä tänään neljältä eri kannalta. Ensinnäkin, onko suurimpien ja niiden kauppaa käyvien kriisiratkaisu uskottava ja suuren stressin aikana. Elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivi antaa meille uusia tärkeitä välineitä jotta voidaan hallinnoida kaatuvia pankkeja. Ja lisäksi on huolehdittava siitä, että voidaan puuttua pankkeihin, jotka toimivat yli jäsenvaltioiden rajojen. Kuitenkin on vielä epävarmuutta siitä, ovatko suurimmat Euroopan pankit sellaisessa tilanteessa, että kriisiratkaisu on nopeasti mahdollista järjestelmäkriisin aikana. Jos pankirakennetta on yksinkertaistettu ennalta, on helpompi esittää kriisinratkaisutoimia myös silloin, kun tilanteeseen liittyy paljon stressiä. Voidaanko rajoittaa talletussuojajärjestelmän heidän vaikutuksia ja implisiittisen valtion takauksen vaikutuksia tiettyyn kaupankäyntiin pankeissa. Jos ajatellaan suurimpia kauppaa käyviä eurooppalaisia pankkeja – niin varmasti voidaan ajatella, että nopeasti tapahtuu muutoksia, jos ei ole implisiittistä valtion takausta. Mutta kuitenkin keskeisestä toiminnasta on huolehdittava myös stressin aikana. Ilman tällaista erotusta myös muut pankit toiminnot voisivat hyötyä tästä jäljellä olevasta implisiittisestä valtion takauksesta. Ja tämä johtaisi siihen, että takaus on laajempi kuin on ajateltu. Markkinatakailla on tärkeä rooli likviditeetin takaajina keskeisillä markkinasegmenteillä, mutta samalla on myöskin osoitusta siitä, että joissain tapauksessa sitä syntyy ongelmia rahoitusvakaudelle. Tämä on erityisen toista silloin, kun impliseettinen valtion takaus lisää liiallista riskinottoa. Kun varastot kasvavat markkinatakauksen osalta – ja on paljon epälikvidejä varoja, niin on hankala erotella markkina omaan lukuun käytävästä kaupasta. Voimmeko huolehtia siitä, että suojaudumme liialliselta riskiltä kaupassa ja sitä, että altistutaan varjopankkijärjestelmän yksiköille lisää? Askeleihin on ryhdytty, jotta voidaan huolehtia siitä, että pääomavaatimukset kunnolla heijastelevat otettuja riskejä. Erityisesti pääomavaatimuksia on muutettu, jotta heijastettaisiin paremmin kaupankäynnin vaikutuksia europaperistamista ja pankin altistumista varjopankkijärjestelmälle. Lisäksi odotamme tuloksia Vaselin komitean kaupankäyntivaraston uudelleen tarkastelusta. Kuitenkin on hankala asettaa sopivan kokoisia pääomapuskureita, kun on hyvin vaikea mallintaa riskejä. Kuitenkin, jos on suurempi pääomavaatimus ja erotetaan toimet, niin voi olla, että tämä on tehokkaampaa kuin se, että on ainoastaan suuri summa pääomaa, jota hyvin harvoin tarvittaisiin suurien tappioiden kattamiseen. Neljänneksi voidaan pohtia sitä, ovatko kaikki eurooppalaiset hel- pankit riittävän helposti valvettavissa, jotta voidaan huolehtia markkinakurista. Jos ajatellaan kannustimia pankin ulkopuolisilta sidosryhmiltä. Voidaan sanoa, että BRRD ja SRM tekevät pankkien pelastamisesta uskottavampaa. Markkinakurista pidettäisiin huolta, mutta kuitenkaan markkinat eivät tehokkaasti johtaisi pankkia muuttamaan bisnesmalliaan, jos on olemassa jonkinlainen jälkivelä siitä, että on implisiittistä valtion takausta. Erottaminen tekisi myöskin valvojien tehtävistä helpompaa. Se vähentää mahdollisuutta siirtyä varjopankkijärjestelmän suuntaan. Lopulta on pohdittava sitä, onko pankin rakenne riittävän yksinkertainen, että niitä voidaan hallita. Uskoisin, että lisä yksinkertaistaminen erottamisen kautta olisi tarpeen. Olisi, pitäisi ajatella myöskin kannustimia toisaalta ajatella talletuspankkijärjestelmää, toisaalta kaupankäynti. Ja tämä myöskin vähentäisi sitä, että sekoitetaan kaksi hyvin erilaista kulttuuria. Toinen ajattelee lyhyellä, toinen pidemmällä aikavälillä. Lopuksi minä haluaisin vastata esitettyyn kysymykseen sanomalla, että vaikka sääntelyn uudistus on tämä tänä päivänä saanut paljon edistystä aikaiseksi tämän liian suuri kaatuman ongelman kanssa, niin kaikki ongelmia ei ole vielä ratkaistu. Tasavertaiset toimintamahdollisuudet eivät ole vielä riittävän tasavertaiset, vaan nyt rakenneuudistuksia on vielä täydennettävä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia herra Liikanen. Seuraava puhujamme on myös hyvin tunnettu Hän on Charles Goodhard. Hän on emeritusprofessori pankki- ja finanssisektorilta London School of Economics. Olkaa hyvä. Uh, in my life. Kiitoksia. Olen elämäni aikana elänyt uh, yhdistyneessä kuningaskunnassa kolmen pankkikriisin läpi 74, 75, 90, 91 ja 2008, 2009. Kaikki nämä johtuivat huonosta liiallisesta kiinteistösidonnaista lainanannasta lähinnä liikekiinteistöalalla, mutta myös asuntorahoituksessa, tosin yhtä paljon yhdistyneen kuningaskunnan sisällä kuin ulkopuolella, esimerkiksi Irlannissa ja USAssa. Nämä kriisit olivat 17 vuoden päässä toisistaan. Ehkä meidän kannattaa merkitä kalenteriimme jo seuraava kriisi 2025. Olisin eh, iloinen, jos ottaisitte tämän pilana, ellei tilanne olisi sellainen, että riittävästi ei juuri paljonkaan eikä varmasti riittävästi ole tehty, jotta oltaisiin voitu paikata heikkouksia pankkijärjestelmistä, ei varsinkaan rakennepuolella. Haluaisin selittää tätä. Pitkäaikaiset trendit pankki sektorilla kehittyneissä talouksissa on analysoitu merkittävissä julkaisuissa Schulerik ja Taylorin taholta. Merkittävä löytö on se, että kiinnelainat enemmän kuin muun tyyppiset yksityisen sektorin lainanannot ovat olleet vastuussa viimeisen kolmen vuosikymmenen luottoekspansion nousussa. Toinen avoin tulos on se, että pankin pankkien luoton ekspansio on samoina vuosikymmeninä ollut suurempaa kuin talletusten määrän kasvu. Tätä kuilua on rahoitettu tukkumarkkinoilla ja varjopankkina sektorilta usein lyhytaikaista ja vakuuttamatonta lainaa vaikka korkotason riski on osoittain suojittu vaihtuvan tason kiinni lainalle tämä, tässä on vain siirretty riski lainan ottajille. Epäsuhta on yhä kasvanut pitkäaikaisten kiinnelainojen ja lyhytaikaisten häilyvien tukkurahoitusten välillä. Arvopaperistamiselta pyrittiin muuttamaan asiaa, mutta hyvin tunnetusta syystä se ei oikein onnistunut. Pankit joutuivat kriisiin useimmiten kun kyseessä olivat pienet vähittäispankit, jotka pyrkivät lisäämään markkinaosuuksiaan alentamalla kiinteistölainastandardejaan Anglo-Irish, Northern Rock, Espanjan säästöpankit ja monet esimerkit USAsta ja muualta ovat tästä todistuksena. Toki tämä kasvupyrkimys ei rajoitu ainoastaan pieniin haastajapankkeihin. RBS on surullinen esimerkki suuresta eh, pankista, joka halusi ottaa riskejä, eh, jotka eivät ehkä toteudu, jotta siitä olisi tullut vielä suurempi pankki. Tärkein eh, opetus valvojille on kiinnittää erityistä huomiota nopeasti kasvaviin pankkeihin. Minä en ole tiedä yhtään tapausta, jossa jossa pankki joka kävi kauppaa johdannaisilla joko omaan tiliin tai markkinatakaajan muodossa, olisi merkittävästi vaikuttanut maksukyvyttömyyksiin suuressa kriisissä. Kuten tiedätte, Lehman, Lehman Brothersin johdannaiskirje oli voiton puolella, kun taas nämä tappiot tulivat kiinnelainan vakuudellisista arvopapereista. Investointipankkitoimet yleispankkeissa tuovat hyödyllistä diversifikaatiota Historiallisesti paljon riskialtiimpaa on kiinteistöluotto, toiminnat vähintäis markkinoilla. On traagista, että kriisi ei ole johtunut perusteelliseen uudelleenharkintaan koskien asuntorahoitusmekanismeja. Hiljattain julkaistu kirja Mainen Sufilta House of Debt nimeltään olisi hyvä lähtökohta tälle pohdinnalle. Sen sijaan on keskitytty ainoastaan pankkien investointipuolien puutteisiin ja investointikulttuurin puutteet ovat olleet välillä hyvinkin räikeitä ja aivan surullisesti, mutta oikein tietysti ovat tahranneet pankin ja pankkiirien mainetta, mutta ne eivät olleet yhtä merkittäviä kriisinaiheuttajia kuin nämä edelliset paljon kommentoitun keinottelutoimia. Käytännössä kuitenkin investointi pankki pyrkii toimimaan portinvartijana laajemmilla pääomamarkkinoilla markkinoilla helpottamaan kaupankäyntiä eri tahojen välillä nyt nykyinen mantra kuuluu, että olisi saatava aikaan laajemmat, paremmat pääomamarkkinat EU:ssa. Tämä merkitsee, että investointipankeilla pitäisi olla paljon suurempi rooli. Olisi toivottavaa, että voitaisiin varmistaa se, että olisi riittävästi vahvoja eurooppalaisia pankkeja, ellei me ole valmiita luovuttamaan tätä roolia amerikkalaisille asiantuntijoille, kuten Goldman Sachsille ja Morgan Stanleylle se, että pankit pakotetaan irrottamaan itsestään tämä pääomamarkkinaosuuden ei varmastikaan ole tapa päästä tähän tulokseen pääomaunioniin. Ja se, että investointipankkeet pakotetaan nojautumaan lähinnä tukkumarkkinarahoitukselle, kun vähittäistallitukset tarvitaan takemaan asuntolainoitusta, tällä voisi olla heikentävät vaikutukset molemmille segmenteille. Tällainen eriyttäminen holding-yhtiön puitteissa, niin kuin Vickers kertomuksessa ehdotetaan, ei myöskään täysin suojele tätä vähittäistytäryhtiötä investointipankin hävikiltä, vaikka suurempi vaara, vaara olisikin, jos se tapahtuisi toisinpäin koska tämän kriisin ratkaisun single point of entry-menettelyn myötä holding-yrityksen pääomapuskuri joka tapauksessa rapautuisi samalla tavalla riippuen siitä, mistä hävikki tulee melkein kaikissa kehittyneissä maissa ja myös USAssa suurin osa pankkibisneksestä tehdään pienissä, su, pienessä määrässä suuria yleispankkeja. Emme tiedä aivan tarkkaan miksi. Voi olla, että se johtuu sääntelypuitteista ja myös tästä too big to fail polemiikasta. Kuitenkin oletamme sääntelijän jos oletamme, että sääntelijät tuntevat paremmin kuin markkinat, miten toimia, tämä olisi vaarallista ja kaikki toimet, joilla heikennetään Euroopan investointipankkikapasiteettia aikana, jolloin tarvitaan enemmän investointeja kuin vähemmän, on varmastikin tapa, jolla tulee toivomattomia seurauksia, joihin ei haluta. Financial stability or useful mean... Selvä. Kuulemme kaksi erilaista näkemystä, nyt hyödyllistä diversifioinnista jälkimmäisessä. Ja nyt seuraavaksi professori Martin Helvig, joka on saanut paljon kunnianostuksia viimeksi 2012. Hän sai Max Planck tutkimuspalkinnon hänen tutkimuksistaan rahoitusalan säätelystä. Hän on Euroopan systeemisen järjestelmäriskilautakunnan varapuheenjohtaja. Professori Helvig. Suuret ylöspänkit ovat, ovatko ne sisäsyntäisesti riskipitoisiin vastaus on kyllä. Ja niin ovat pienet erikoistuneet pankit. Pankkitoiminta on riskitoimintaa. Ja kysymys ei ole riskin koosta, vaan kysymys on siitä, onko riskin valinta asianmukaista esimerkiksi moraalikauden vuoksi tai siksi, että riski on väärin kohdennettu allokoitu. Kirjassa me toteamme, että paljon voisimme vähentää tätä merkittävästi, jos olisi riittävästi omaa pääomaa ja pankkien rahoitusta. Anna tämän asian nyt olla sinällään ja puhun rakenneuudistuksista. Rakenneuudistusten edustajia modisti voivat se käsitys, että tämä tarjoaa suojaa rahoitusjärjestelmällä ja veronmaksajilla. Minä en ole vielä nähnyt johdonmukaista selitystä, miksi näin olisi. Sitten tämä liittyy Volkkerin ehdotukseen ja nostalgiaan tähän Glass-Steagall-lainsäädäntöön. Tämä nostalgia mielestäni on virheellistä. Se ei ole paikallaan. Glass-Steagallin alaisena rajoitusjärjestelmä oli turvallinen noin 70-luvun alkuun. Tuona aikana oli vähän riskejä, esimerkiksi korkoriskejä tai valtakurssiriskejä, ja oli aika vähän välittäviä toimijoita. 70-luvulta kor, koriski, valtakurssiriski kasvavat ja tao, rahamarkkinarahastot kilp, loivat kilpailua, oli paljon innovointia ja nämä olivat vastuussa säästöpankkien merkittävästä kriisistä Yhdysvalloista, joka johtui siihen, että nämä instituutiot olivat liian erikoistuneita. Ja sitten oli tämä kätketty liikepankkien kriisi, joka tapahtui 90-luvulla pitkälti jälleen, koska nämä rahoituslaitokset ovat liian erikoistuneita. Meidän pitäisi ymmärtää illuusio, että ensinnäkin liikepankkitoiminta on riskipitoista. 90-luvun alun kriisit johtuvat kiinteistä ja pk-yrityslainaamisesta. Lainat pk yritykset ovat myöskin riskipitoisia lisäksi sinne tämän Charles Goodartin kommentteihin. Kiinteistä toimintaan liittyvät riskit ja PK-toimintaan liittyvät riskit ovat isompi riskilähde kuin mitä olemme uskoneet. Sitten tallettajan ja maksujärjestelmä eivät ole ainoa syyt systeemiseen riskiltä varjautumiseen. ja infrastruktuuri oli merkittävä ongelma, kun Lehman Brothers katosi isoina markkinoiden luojana tietyillä johdannaismarkkinoilla. Rahamarkkinat, on tärkeä osa rahoitusjärjestelmää ja osa tukkurahoitusta. Lehman Brothersien merkittävä vaikutus rahoitusjärjestelmään loi tällaisen dominovaikutuksen, joka sitten rahamarkkina tapauksessa tämä tuplapankki katoaa, asiakas katoaa, sekä asiakkaat poistavat, että pankit poistavat rahoitusmarkkinaralta. Lehman Brothers oli investointipankki, joten sen pilkkominen ei tarkoita sitä, että niitä, niitä voisi jättää rauhaan. Mikä on olennaista on ensinnäkin hallinta, miten ää, varat kulkevat loppusijoittavilta loppuvarallisuuseriin. Tässä on investoijat, rahamarkkinarahat, sitten Lehman Brothers, sitten lainat ja sitten niiden tallentaminen pankkien, pankkeihin. Investoista UBS äh, sitten CDOihin myös sen omassa portfoliossa sitten kiinteistölainen pohja ja sitten äh, arvopaperit, joita jälleen pankit varastavat, eipä erityisesti onnistunut. Hybridijärjestelmä investoijat saksalaisiin säästöpankkeihin. Säästöpankkeilla oli tallennuksia, jotka olivat Landesbankeissa, osavaltion pankissa, jotka luovat tällaisia taseen ulkopuolisia olioita, jotka hankivat sitten tällaisia velkavakuuksisia instrumentteja. Sehän ei ollut erittäin semmoinen Ja nämä osavaltion landesbankit olivat jälleen eristettyjen säädösten kynnyksen alapuolella, joten näidenkin ihmisten investointikäyttäytyminen herättää ongelmia. Ja sitten investoijasuoja. suoja mitä suojaa markkinoidaan ja miten. Alkuperäinen Sir glass joka tuli Pekara-kuulemisessa esille, oli moraalikato ja se, että liikepankit pääsivät muita pankkien asiakkaisiin. Saksalaiset olivat äh, Lehman Brothersin myyntiagentteja. Ei sekään nyt ollut mainittava menestystarina. Sitten due diligence, huolellisuus investointikohteiden tutkimuksessa on erittäin os, tärkeä osa hallintaa. Ja tämä ulottuu johonkin tämä kutsun am, anttisijoittajasoitelu. Ostaja verkon kaveat emptor. Riittääkö se, kun sijoituskohteet ovat potentiaalisesti myrkyllisiä ja salkkojen hallinnoijat niillä on jonkun verran vapautta, miten ne toimivat. Esitettyyn säätelyn mukaan toimintarajoitukset ja talletuslaitosten säätely määritellään sen mukaan, keihin he voivat investoida, eikä sen mukaan, mihin ne voivat investoida. Mitä, kun ne hankkivat tällaisia myrkyllisiä arvopapereita, jotka syntyivät investointipankkihaaralta – millä on myöskin väliä, on sitten tämä kriisin tartunta. Instituutin sisäinen hallinta voi välittää kriisiä, mutta 90-luvun alku kriisit, yleispankit käyttivät johdannaisvoittoja kompensoidakseen pk-yrityslainauksen tappioita, riskijako instituutin sisällä tukee myös moraalikatoa. Ja se on ongelma. Pitäisikö meidän ajatella, että pitäisi erottaa nämä toiminnot järjestölle, joka luo riskijakoa ilman moraalikatoa. Tämä liittyy ryhmän johtamista kokonaisuudessa ja ryhmän kulttuurista me emme kykene sitä juuri kontrolloimaan. Viimeinen kommentti. Tämä erottaminen luo enemmän painoa sopimukselle sisäisen hallinnan suhteen, mikä merkitsee, että saattaa olla isompi määrä domina vaikutuksia, mutta kukin on potentiaalisesti pienempi. Samana aikaan sopimusverkossa saattaa muodostua paljon vähemmän seurattavaksi kuin silloin, kun on iso yleispankki. Mikään ei ole ratkaisevaa sen suhteen, mitä keskustelussa ajatellaan. Me tarvitsemme vastauksia, mutta tässä on kysymyksiä, joita pitää kysyä. Thank you very much. Now we have a chance for... Kiitoksia. Nyt on jäsenten mahdollisuus asettaa kysymyksiä paneelille. Esittelijä ja varjoesittelijät saavat kukin kaksi minuuttia aikaa kysyä kysymyksen ja pitäisi määritellä, kenelle puhujalle osoitatte kysymyksenne. Ja sitten ne on kolme minuuttia vastausaikaa. Esittelijä Gunnar Högmark. Thank you very much and thanks to the... Kiitos oikein paljon. Kiitos näistä alustuksista. Of our guests deliberated and... Kaikki vieraat heijastelivat sitä, ovatko yleispankit riskialtimpia vai eivät, mikä on riskialtista. Ja minä mietin, onko heillä ajatuksia siitä, mikä on yleispankkien asema suhteessa erikoistuneimpiin pankkeihin. Vuonna 2010 tehtiin arvio, jonka mukaan riskit liittyvät erityisesti näihin erikoistuneisiin investointipankkeihin tai väittäyspankkeihin. Haluaisin mielelläni kysyä, mikä on kantanne tähän, mikä olisi johtopäätös, jos lähdetään erottelemaan yleispankit. Tarkoittaisiko se sitä, että syntyisi enemmän erikoistuneita pankkeja, joihin liittyy lisäriskinotto eri suuntiin? Ja mitä tapahtuisi, investointipankkitoiminnalle. Jotkut sanovat, että jos yleispankit siirtyvät investointipankkeiksi, niin melko harvat tekevät enää investointipankkitoimintaa, eivätkä edes eurooppalaiset pankit, ja miten tämä vaikuttaa kilpailutilanteeseen ja järjestelmäriskiin Euroopan kannalta. Thank you. Once... Kiitoksia. Kuka haluaa vastata? Yes. Herra Liikanen. Group report went through... Niin, ryhmäraportissa katsottiin kaikkia bisnesmalleja pankkien osalta ja ongelmia oli kaiken tyyppisissä bisnesmalleissa. Katsoimme konkreettisia tapauksia, joten emme voineet sanoa, että yksi malli on erityisen turvallinen tai toinen erityisen riskialtis. Se oli ihan selvää. Toinen kysymys. Emme me ehdottaneet sinänsä pankkien paloittelemista, vaan me ehdotimme, että jos kauppa käydään yli tietyn kynnysarvon, niin se voi olla riskivakauden osalta ja silloin kaupankäyntiosio voitaisiin velvoittaa erottelemaan niin, että samassa konsernissa oltaisiin, mutta tämä erillinen kaupin, kaupankäyntiyksikkö pääomitettaisiin samojen sääntöjen mukaan kuin mitä Basel käyttää ö, kaikkiin ja sitten tietyt rajat sille, miten altistutaan konsernin sisällä. Eli tämä tarkoittaisi sitä, että voitaisiin olla tavallaan samassa yleispankissa. Me emme kokonaan halunneet paloitella näitä. Totta kai vaikutuksia voisi olla niin, että tietyt kustannukset, joita syntyisi, tai että tästä implisiittisestä valtion takauksesta saattaisi syntyä tiettyjä vaikutuksia – Vaikutusten arviointia tehtiin monenlaisia tässä yhteydessä. Thank you, Professor Goodhart. the scale of the market trading. Markkinat ovat kauppatoiminnan mittakaava, mikä on investointihaara tekee, riippuu paljon pääomamarkkinaunionin koosta, mitä me emme tiedä. Jos se on isompi, investointipankit ovat portinvartijoita siihen, ja niiden pitää kasvaa samassa mitassa. Tämä rajan asettaminen oloissa, jossa pyritään luomaan tällaista unionia, enkä mä tiedä, miten pitkälle mennään. Vaikuttaa kai tuolta pohjalta no, vähän ongelmalliselta. Olen professori Helvikin kanssa samaa mieltä, että aito ongelma on. Ja on aina ollut hallintaongelma, governance ongelma mitä erikoistanpa pankki on. Aina vaaran näitä kun tuo erikoistansa joutuu ongelmiin. I would like, like to follow on. Haluaisin jatkaa. En usko, että erikoistuneet pankit sinänsä ovat niinkään suuri ongelma. Erikoistuneet investointipankit ovat olleet menestyneitä vuosikymmeniä. Glass-Steagall-järjestelmän rapauteessa talletuspankit joutuvat ongelmiin pikemmin kuin investointipankit, mutta on yksi avainsana, joka vaikuttaa rahoitusjärjestelmän kokonaisuudessaan, se on kilpailu. Mikä minua eniten huolestuttaa on, että viimeisen kolmen, neljän vuosikymmenen aikana olemme nähneet kilpailun lisääntyvän valtavasti – osittain uusien instituutien kasvojen kautta, eli varjopankkien lainausmerkeissä. Ja on yleispankkien kasvun myötä. Rahoituslaitosten kyky tehdä on rapautunut. Ja kaikilla on silloin kannustaneet siirtyä riskipitoisempaan toimintaan. Kiitoksia seuraavana SNDn varjoesittelijä Jakob äh, von Weissecker. Uh, our three distinguished... Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä on kolme hienoa asiantuntijaa. Heillä on ainakin yksi yhdistävä tekijä, jos luin hyvin teidän julkaisunne. Se, mikä teitä yhdistää, on se, että he oskavat, että tämä liian suuri kaatumaan ongelma on vielä ratkaisematta. Tässä salissa on henkilöitä, erityisesti tuolla taempana, jotka kertovat meille tätä tarinaa, jossa sanotaan, että meillä on tätä Bale pääoma ja Living Wills, he tekevät sitten tämän taikatem- nämä tekevät taikatempoja ja ne ratkaisevat koko ongelman. Kuitenkin on aika kiinnostavaa, että sekä Heart että Helwig ovat julkaisseet asiakirjoja ja Helwig tänä kesänä vasta, jonka mukaan Beilin pääomaa ei välttämättä täysin korvaa muun tyyppisiä, joko todellista pääomaa, niin kuin Henrik sanoisi, tai mahdollisesti varonmaksajien pelastusoperaatiota pankkien suhteen, niin kuin Goodhart sanoisi, jos sanotaan, että tämä että tämä, nämä Beilin järjestelmät eivät ehkä ole tarvitse, tar, riittävän lujia varsinaisen myrskyn koittaessa niin mietinpä ja tämän kysymykseni, ovatkohan nämä Living Wills-järjestelmät, joissa on myös ehdollisia järjestelyjä, ovatko ne hyvä korvaava menetelmä rakenneuudistuksille. Ja haluaisinkin siteerata tässä julkaisua Goodhardilta. Hän toteaa julkaisussa tästä ehdollisuudesta. En nyt lue sitä suoraan, mutta hän toteaa, että jos niin, että kehittyneiden talouksien on ehkä hyväksyttävä tietty osa julkista takaamista tuon pankkisektorilla samaan aikaan. Hän sanoi, että muun tyyppisillä sääntelyllä, kuten rakenneuudistuksilla ja, ja vai velkaosuustasoilla saatetaan vakauttaa pankkeja ja saada lisää voimaa. Kysymykseni Goodhardille ja Helwigille kuuluisi, missä määrin uskotte, että nämä Living, Living Wills ja muut järjestelyt voisivat olla hyvä vaihtoehto rakenneuudistuksille, niin kuin herra Helvig niistä puhuu omassa julkaisussaan. Saying that living wills have two elements. Aloitaisin sanomalla, että näillä testamentilla Living Willsilla on kaksi elementtiä pankkien Äh, tämä konkurssia koskeva direktiivi, siis tämä on yksi puoli sitä stressitestin toinen puoli. Stressitestit eivät ole missään mielessä ennuste. Ne saattavat osoittaa, että tietyissä oloissa pa- pankit ovat, jotkut pankit ovat er- heikempiä kuin muut. Ja tämä saattaa johtaa siihen, että pankki ryhtyy jonkinlaisiin korjaaviin toimenpiteisiin ennen kuin joutuu selvitystilaan. Selvitystilanne ei yleensä jouduta ennen kuin pankki on käytännössä erittäin huonossa tilassa. Ja sillä on rotkalti tappioita. Samoin siirtyminen tästä bailoutista sijoittajavastuuseen ei vähennä tätä vaatimusta, vaan se keskittää tappiot pienelle määrälle luotonantajia. Jos ajatellaan, niin että ne ovat eläkerahastoja ja vakuutusyhtiöitä, näitä niin vaikutukset niihin ovat yhtä vakavia ja poliittisesti haitallisia kuin veronmaksajien kärsimät tapiot. Jos halutaan estää se, että eläkerahastot ja investointiyhtiöt kantaisivat, ne ovat tapetelias niitä tehdään setävastuun kantajia. No niin, niin se, että vastaus on, jos se on epäsopiva niille, niin sitten on aika pieni populaatio esimerkiksi ö, nämä valtioiden rahastossa veren wealth funds esimerkiksi. Eli se, että vastaus toimii rauhallisina aikoina, mutta kun on joku iso konkurssi, se tapahtuu jotenkin erikoislaatuisesti, vaan kun järjestelmä kokonaisuudessaan on heikko, käy niin, että näille arvopaperille, joihin liittyy sitä vastuu, niiden kauppa kokonaan törehtyy tai niiden tuotto kasvaa ihan valtavasti. Hinta tippuu siis. Muutkaan eivät sitten halua näitä, pankit eivät halua näitä sieltä vastuuseen yhdistettäviä varallisuuseriä, tai sitten sorttavat myyvät niitä lyhyesti. Eli muutkin vähentävät sitten <clears throat> velkaantumisastetta. Vipuvaikutus vähenee ja sen jälkeen tartuntavaikutus lisääntyy enemmän kuin nykyisessä bailout pankkien pelastamisjärjestelmässä. Ja ongelmana on, että jos meillä on systeeminen järjestelmäkriisi, tämä harjoitus vahvistaa kriisin tarttumista ja systeemiriskiä sen sijaan, että se estäisi sitä. Speaker, uh, we have to pass next speaker. Kiitoksia. Sitten meidän onkin mentävä jo seuraavaan kysyjään. You know, in his yeah. paper, Mr. Goodhart mentioned... Niin siis asiakirjassaan Goodhart esittää sen, että ottaen huomioon hänen kommenttinsa, niin rakenneuudistuskysymykset olisivat tässä erityisen tärkeitä ja Siitähän on kyse tässä kuulemisessa. Mutta meillä on tiukka ohjelma. Muilla kollegoilla ei ole muuta mahdollisuutta mm, kysyä. Ehkä he voivat ottaa tämän huomioon seuraavassa vastaansa. ECRn varjaesittelijä. Kamal. Ehkä minä voin auttaa tämän kysymyksen kanssa. Minä olen pohtinut viiden vuoden ajan täällä parlamentissa sitä, miten tämä ongelma – ratkaista, miten tähän pitää keskittyä, mitä potentiaalisia ratkaisuja meillä on, että voidaan ainakin oppia jotain ja pyrkiä välttelemään ei ainoastaan tuoreinta pankkikriisiä, vaan myös aikaisempia. Joten kolme yksinkertaista ehdotusta on tullut esiin. Ensimmäinen on se, miten vältetään se, että veronmaksajat pelastavat vielä pankkeja. Onko tämä mahdollista? Voidaanko saada aikaan markkinat, joilla pankit voivat kaatua, eivätkä veronmaksajat niitä lähde pelastamaan. Jos ei ole mahdollista, niin mikä on raja sille, miten paljon veronmaksajat valtiot tulevat mukaan. Kun pankki kaatuu erityisesti väittäispankkitoiminnan osalta, niin poliittisesti on hyvin hankala ja väittäis, jos vähittäisasiakkaat eivät saa käteistä, pankkiautomaatit eivät pysty maksamaan – laskujaan. Ja jos ajatellaan sitten johtajien vastuuta, jos he olisivat vastuussa tiukemmin, niin katsoisivatko tarkemmin, mitä taseessa on ja sen ulkopuolella, kysyisivätkö näistä välineistä siellä taseessa. Jos ajatellaan, olisinko vastuussa, jos tämä räjähtää käsiin, niin miten hän käy, jos sen kaikkea ymmärrä, jota tässä on. Tämä koskisi siis johtajia. Ja sitten tilinpitostandardit kolmanneksi. Pankit pystyivät pitämään taseissaan tiettyjä tuotteita ja sitten ennalta kirjaavan voitto ilman, että otettiin riittävästi tappiot huomioon aikaisemmin. Ja ääritapauksessa 2,3 triljoonaa vastuuta. Miten tämä liittyy til, tilinpitostandardeihin? Eikö ole ylläpidetty riittävän varovaisia tilinpitostandardeja? Rakenneuudistuksesta, kun puhutaan kaikista näistä kysymyksistä, onko kaikki tämä työ poliittista siinä mielessä, että pyrimme näyttäytymään sellaisessa valossa, että täällä jotain tehdään, vai pitäisikö meidän keskittyä keskeisimpiin kysymyksiin, johtajien vastuu, tilinpäätösstandardit, miten voidaan välttää siis se, että veronmaksajat pelastavat pankkia. Kiitos. Kiitoksia, olkaa hyvä. Thank you. Uh, Kiitos. Miten välttää pankkien pelastamista? No eipä voi. Minun huoleni Verdeessä on paljon vakavampi. b be- olen eri mieltä, mutta en koskaan pääse sinne. BMW Paribas ja Deutsche Bank luovat sen ongelman, että niillä on järjestelmän kannalta merkit tehtäviä monella oikeustoimialueella. Ja pankkien pelastaminen meidän tässä monta toimia tulee mukaan. Ja operationaalinen integrointi heikkenisi ja kukaan ei halua ottaa sitä riskiä. Kansallisesti järjestelmän riskiluomilla instituutioilla meillä on likviditeetin tarjonta pelastusvaiheessa. Direktiivisellä sanakaan siitä. Ja puhutaan kuitenkin tuhansista miljardeista ja siinä vielä vähän nollia lisää. Jos nämä ovat huolenaiheita, hallitukset pelastavat nuo pankit ennen kuin päästään tähän pankkien pelastamisvaiheeseen, kriisinratkaisuvaiheen. Meillä on epärelevanttia. Tai sitten voidaan kiistää, että on mitään ongelmaa, ei ole ja toivotaan, että keskuspankki ratkaisee ongelmat siinä välissä. Tämä menettely, joka on valtava parannus monen niihin ei-menettelyihin, joita osalla maalla on ollut, niin ei toimi. Miten äh, vastattaviin ja sitä, sitä, siksi me haluamme lisää pääomitusta pankille. Politiikassa olen Charlesin kanssa samaa mieltä. Täytyy ymmärtää, että monet välineet, mitä meillä on nykyään käytössä, niillä on ollut vastineen sen vuotta 2008 ajatellaan kakkostason pääomaa, erilaista hybridipääomaa, jolta ei koskaan ole vaadittu niiden toimivuutta pääsy on poliittinen valta ja poliittinen vaikutus, joka in, institutionaalisilla investoijilla on, jotka painavat päälle hallituksen suuntaan, että näitä instituutioita ei ajettu alas. sen talostetään näkökulmasta jaan Charlesin epäluulo, mutta Bell Innin suhteen en ole samaa mieltä. Kiitoksia seuraava puhe Sylvin Goulart. We will... Yes. Just say, in our work, there were... Niin meidän työssämme ei ollut poliittista harkintaa. Keskeisimmät kysymykset raportissamme ja ne vahvistettiin IMFn keväisessä raportissa myös, että ei ole ratkaistu tuota liian suuri kaatumaan ongelmaa. Ja toinen asia, implisiittinen valtion takaus ja sen vaikutus. Se mahdollistaa sen, että pankeissa otetaan liiallisia reskejä. Mitä vastuukysymyksiin tulee, en kommentoisi tuota, mutta monet, jotka olivat kuultavana työryhmässämme, sanoivat, että monimutkaisissa instituutioissa yhdistetään kaksi eri kulttuuria, joissa on ihan eri kannustimet – ja se on hankalaa, kun joissain toimitaan pidemmällä aikavälillä toisessa, toisella äm, puolella taas paljon lyhyemmällä. Kiitos. Merci, monsieur Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla oli kysymys, joka ei ole mitenkään pikkupolitiikointeja, vaan todella poliittinen kysymys. Mikä on teidän strateginen näkemyksenne, jos nyt ajatellaan, että hyväksymme komission tekstin, kuka rahoittaa Euroopan talouden – Herra Goodhart tähän vähän vastasikin. Kuka tulee rahoittamaan Euroopan talouden? Onko meillä strategista valvontaa Euroopassa koskien sitä, ketkä rahoittavat Euroopan taloutta? Koska päivänä, aina kriisi koittaa, jos meillä ei ole keinoja kontrolloida, päätökset tehdään muualla. Ja se, että tämä on maailmanlaajuinen strateginen asia näkyy aivan yksinkertaista asiassa. Luulin, että olemme parlamentti, luulin, että hyväksymme CRD 4, mutta näyttääpä siltä, että täällä on ei-demokraattisissa komiteoissa henkilöitä, jotka kertovat meille, pidämmekö, noudatammeko sääntöjä vai emmekö. Ja esimerkiksi tässä tämä teillä asia meni eteenpäin enemmän kuin se oli edes pöydällä. Mikä on teidän strateginen linjanne, ei tekninen, strateginen linjanne tässä? Two groups a question. Now, Mr. De Masi. Sitten eh, herra De Masi. Yeah, uh, thanks, thanks to our, to our guests for the... Kiitos vieraille panoksesta, kun opiskelin taloustiedettä. Minä jouduin opiskelemaan Goodhartin tekstiä ja Goodhartin laki oli se, että mitä rahoitussektorilla tekee käy, niin he keksivät uuden innovoinnin se lainsäädäntöä. Ensimmäinen kysymykseni on, meitä, minkälaisena pidät pankkisektorin säätelyn merkitystä suhteessa pankkisektorin uudistamiseen? Näetkö aitoa ongelmaa, että jos suhtaudu pankkisektorin liian tiukasti, osa toiminnasta siirtyy sinne? Toiseksi, paljon puhutaan pääomamarkkinoinnin ja taloussektori sanoo, että jos te säätelette lisää, niin luotot eivät virtaa enää reaalitalouteen. Kannatatko enemmän pankkikeskeistä järjestelmää vai näetkö, et etua siitä, että pääomamarkkinarahastot olisivat parempia? Minun kantani olisi, että reaalitalouden luonto-ongelma liittyy makrotaloudelliseen ympäristöön. Ja endogeeninen luotonkysyntä ei ole riittävää. Tämä liittyy vähemmän säätelyyn. Ja sitten mainitsin Lehman Brothersin. Lopetan pohjohtaja Kaikilla erikoistuneilla laitoksilla, mutta eikö Lehman Brothers ollut pikemminkin tämän keskinäisten kytkösten ongelma, verkottumisen ongelma? Miss... Kiitoksia. Kuka aloittaa? Herra Liikanen ja sitten muut. I reply to the first question about strategic vision. I'm... Sinnekin tästä strategisesta näkemyksestä. Meidän näkemyksemme tässä ryhmässä on se, että pankeilla on elintärkeä rooli Euroopan talouden rahoittamisessa ja näin on oltava. Tästä syystä ehdotamme, että nämä talletuspanke, talletuspankeilla on oikeus saada talletuksia ja antaa tukkulainoja ja myös tehdä näitä merkintäsopimuksia, eli harjoittaa kaikenlaisia toimia näissä talletuspankissa. Ainoa alue, jos mennään tietyn kynnyksen yli, joka pitäisi irrottaa, se liittyisi tähän kaupankäyntiin omaan lukuun. Eli pankit kyllä ovat edelleen tärkeä rahoittaja Euroopan taloudelle. Toinen asia on se, että olisi hyödyllistä Euroopan taloudelle, jos pääomamarkkina unioni kehittyisi pidemmälle ja tulisi lisää lähteitä rahoitusta varten, niin kuin joissakin muissa maissa EUn ulkopuolella on tapahtunut. Ja täällä tukisin ponnisteluja, joilla vahvistetaan unionia niin, että pankkien lisäksi olisi muitakin rahoituslähteitä Euroopassa. Professor Goodhart te professori Goodhart. A problem in Europe is... Ongelma Euroopassa on se, että liian suuri osa rahoituksesta tulee pankkijärjestelmän kautta. Meidän on kehiteltävä pääomamarkkinoita, jotta saadaan monimuotoisuutta. Mitä enemmän on monimuotoisuutta, sitä turvallisempi järjestelmä kaiken kaikkiaan on. Yksi sääntelyn ongelma on se, että se on aina prosyklistä ja yksi vaara on se, että, että kun tehdään edistysaskeleita, niin pankkien luotonanto kutistuu ja tämä taas estää Euroopan talouden elpymistä kaiken kaikkiaan. Who's going to finance the... Kuka alkoi rahoittaa Euroopan talouden markkinat, sanoisin. jossa määrin tuo pääomamarkkinoiden säätely, erityisesti riskipainotus, luo kannustimia lainaamista vastaan. Varipankitoiminnassa täytyy tehdä erotus sellaisten istutettavilla kuin hedge fund ja sitten säädeltyjen pankkien tase ulkopuoliset entiteetit ja sitten ää, ja nämä taseolkopuoliset oliot ovat tällaista säätelyarbitraasia. Rahamarkkinarahastot ovat vaarallisia, koska tallettajapako, niitä sijoittajapakokaan, niitä näissä 2008, näissä 2011. Sitten pääomamarkkinaunioni, olen varsin huolestunut, kun en mä oikein tiedä mitä se on. en tunne yksityiskohtia. Ja pankkiunioni on vielä loppuun saattamatta. Poliittisen energian budjetin kannalta meiltä pitäisi olla vähän paremmat prioriteetit. Thank you. Now next Kiitoksia seuraava puhuja Philip Lambert. Noon, Mr. President. Hyvää iltapäivää puheenjohtaja herra Goodhart. Aiotteko myydä meille takaisin nämä implisiittiset tuet, veronmaksajien takia vai pidättekö tätä pah- välttämättönä pahana? Tämän haluaisin ymmärtää. Sitten seuraus tästä on tietenkin se, että mikäli tämä on välttämätön paha, niin onko sitten luonnollista markkinataloudessa, että voitot yksityistetään, kun sitten systeemisten pankkien tappiot kansallistetaan. Haluaisin vain tietää, mikä tilanne on, mikäli näitä tukia annetaan. Sitten teille kaikille kysymys. Meillä on Belgiassa Fortis systeeminen pankki, jolla oli lopulta 45 miljoonaa roskalainaa tässä on, jos se olisi pakotettu er, pilkkomaan, niin se, olisi mahdoton, se ei olisi voinut kerätä tätä 45 miljardia. Sehän aiheutui siitä, että annoimme luvan myydä tällaisia erilaisia tuotteita. Mutta ehkä olen tässä väärässä, haluaisin näkemyksenne. Niin, FDD. Sitten Marko Zanni, FDD. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tämän päivän puhujille. Kun puhutaan rakenneuudistuksista Euroopan pankkisektorilla, meidän on esitettävä itsellemme kaksi tärkeää kysymyksiä, jotta ymmärrämme, mitä toimia tarvitaan. Ensinnäkin, kuinka voimme puuttua tilanteeseen, jotta voidaan tehdä loppupankkien moraalikadosta. Tämä varmasti oli tärkein syy pankkikriisille erityisesti vuonna 2008, eli se, että pyritään vain maksimoimaan voittoa häikäilemättömästi millä tahansa tuotteilla. Sitten toinen kysymys, kuinka voimme varmistua siitä, että pankit jälleen rahoittavat reaalitaloutta? Tätä tarvitaan. Haluaisin siis kysyä, mikä olisi sellainen rakenne, joka olisi ihanteellinen teidän mielestänne, jotta päästäisiin tähän tavoitteeseen? Uskotteko todella, että yleispankkimalli sopii vielä yhteen tämän tavoitteen kanssa. Jos olemme vakuuttuneita siitä, että ainoastaan irroittamalla kaupankäynti omaan lukuun muista yleispankkitoiminnasta voidaan päästä tähän tavoitteeseen lähtien siitä, että rakenteellisesti kaikki pankit jo joidenkin vuosien ajan ovat luopuneet tämän tyyppisestä toiminnasta. Sitten toinen kysymys nopeasti johdannaisista ne ovat merkittävä riski pankeille. Oletteko sitä mieltä, että uudistuksien mukaan olisi hyödyllistä perustaa riippumaton viranomainen, niin kuin Yhdysvalloissa tehtiin vuonna 2008, joka pyrkisi arvioimaan merkittävimpien eurooppalaisten pankkien johdannaisriskejä? professor. Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys professori Goodhartille. Aloitan siis teistä. The... globaalien järjestelmää merkittävien pankkien tukiaiset loppuu siihen, että pääomavaatimukset kasvavat. Ne ovat paljon suuremmat kuin muilla pankeilla, merkittävästi suuremmat. Niin paljon, että on pankkeja, jotka äh, äh, haluaisivat olla olematta kynnyksen yläpuolella, niin että niitä ei luokiteltaisi globaalisti merkittäviksi. Myös tämä on asianmukaista että isommilla pankeilla, jotka voisivat aiheuttaa enemmän hallaa kaatumalle, että niillä on korkeammat pääomavaatimukset. Ja tämä liittyy, lopettaa sitten tämän tukiaiskysymyksen moraalikatoa. Sitä käytetään ihan liian usein. Kaikki, mikä suojelee ihmisiä riskitoiminnalta, sen liittyy moraalikatoa. Kaikki, joka tekee järjestelmän turvalliseksi, siihen liittyy jotenkin moraalikatoa. Se, sen käsittely mielestäni on sen takaminen, että niiden, jotka tekevät päätöksiä, niiden kannustimet on mitoitettu oikein. Eli tarkastelkaa pankkien johdon palkkiorakenteita. Yes. I just have one. Minulla olisi vain yksi kommentti miten saadaan pankit rahoittamaan reaalitaloutta. Reaalitalouden rahoittaminen, yrityksille lainaaminen on yleensä kannattavaa toimintaa. Ja siksi sitä tehdään. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että annetaan edullista rahoitusta. Ja nyt on tietenkin paljon poliittista painetta saada edullisia lainoja pk-yrityksille, mutta jos haluamme tukea pk-yrityksille tarjottavia lainoja. Voisi olla parempi tehdä, antaa tämä tuki suoraan. Muuten se pitää vain jättää pankeille, jotka tekevät tämän voiton toiveessa, ilman että kuitenkaan luodaan pääoman vaatimusten osalta. Tähän oli ongelmia, kiitos. Yes. I, I didn't get the answer on my question on Fortis. En saanut vastausta kysymykseni Fortiksesta on the question, of these specific banks actually in our work. Mitä näihin spesifeihin pankkeihin tulee ryhmän suosituksissa on tekstiä, jos on siellä lukisin niitä, mutta tiettyjen pankkien nopea kasvu johtuu implisiittistä hallituksen julkisen sektorin takuusta, joko nopea kasvu tapahtuu joko kaupan käyntipuolella tai kohtuuttomassa kiinteistölainauksessa. Tässä oli lähellä kytkentä palkkiojärjestelmässä olen professori Gurhartin kanssa samaa mieltä, että se on kriittistä, mutta ongelma on, että samassa pankissa on kaksi toimintoa. Kaupankäynti erittäin antillisesti rahoitettu ja liikepankitoiminta, joka pitkällä aikavälillä ei saa samaa palkintoa, niin että näitä kulttuuria ja pitämään samassa laitoksessa. Ja monet isot pank, isojen pankkien pääjohtajat sanoivat, että nämä kaksi palkkajärjestelmää on vaikea pitää samassa pankissa, mutta muuten olen samaa mieltä, että insentiivijärjestelmät ovat ratkaisevia riskinoton kannalta. Kiitoksia valitettavasti. Meillä ei ole aikaa menettelyn ilman puhujalista. Ehkä aivan lopussa voimme ottaa tällaisen, jos eh, jää aikaa. Nyt minun on annettava puheenvuoro esittelijälle. Yes. Th- thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon. Puhun ihan lyhyesti, koska aika kuluu ja olisi hyvä, jos voitaisiin keskustelman puhujalistaa myös. Mutta tuosta implisiittisestä valtion tuesta. Arvioidaan sitä sitten miten tahansa, niin ainakin on vähennetty sitä BRRDn kautta. Kuinka paljon, en tiedä. Aina kaiken osalta on jonkinlainen tällainen implisiittinen tuki. Se koskee kaikkia yhteiskunnassamme, mutta tärkeää olisi nähdä toinen asia, ja se on asia, johon muutamat vieraat viittasivat. Investointipankeissa tai yleispankeissa on enemmän sijoittajien vastuuta osallistumista – Kyproksen esimerkki on tässä merkittävä. Minusta tuntuu, että jotta voitaisiin taata Veilin järjestelmän poliittinen uskottavuus, pitää olla varmaankin tarkkana. Jos sanotaan, että väittäispankit ovat turvallisempia poliittisista syistä, kuten jotkut vieraista esittivät – jos ajatellaan Beilin järjestelmää, kun on tallettajien pääomasta kyse, niin tämä on kyllä poliittisesti reaalisti hankalampaa kuin jos käytetään, jos voin näin sanoa, kapitalistien pääomaa. Nämä lyhyet huomiot ennen kuin jatkamme. Kiitos. As unfortunately we all have to say goodbye to our chair now. Valitettavasti meidän pitää nyt hyvästellä puheenjohtajaa ja minä johdan kokousta loppuun asti. Tästä eteenpäin aloitamme seuraavan paneelin, jonka otsikkona on mitä seurauksia eri rakenneuudistusvaihtoehdolla olisi. Pyydän teitä pitämään kiinni 7-8 minuutin puheajoista ja pyydän myös, että te puhuisi liian nopeasti. Tämän paneelin tarkoitus päättyä kello 18.25 tai 18.30. Aloitetaanpa heti. Ensimmäinen puhujamme on Marko Pagano. Hän jota tieteellistä neuvonantaa komitea ja ESMAN ja Italian valtiovarainministerin neuvonantajan hän on myös. Olkaa hyvä. Ähm. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyrin käsittelemään lyhyesti kolmea kysymystä, jotka liittyvät pankin rakenneuudistukseen. Ensinnäkin, mitä sosiaalisia hyötyjä voimme sitä odottaa? Toisekseen, miten meidän pitäisi rakennemuutokset suunnitella, jotta sosiaalisia hyötyjä saadaan, ja mitä mahdollisia sosiaalisia kustannuksia, sivuvaikutuksia kasvulle tai markkinan likviditeetille sille on sosiaalisista hyödyistä mitä voimme odottaa tällaisesta rakenneuudistuksesta, jota pankeilta edellytetään, niin kuin aikaisemmin olemme tässä jo kuulleet. Ensimmäinen eh, seuraus olisi järjestelmän riskin pienentyminen ja toisekseen vähennettäisiin implisiittistä valtion taetta liian suurille kaatumaan pankeille. Miksi voidaan tällaisia odottaa? Kahdesta syystä. Ensinnäkin ilman rakenneuudistuksia pankkien kaupankäyntihävikit vaikuttavat niiden lainanantoon ja ei-pankkiasiakkaille ja muille välittäjille. Näin ollen, jos meillä on laaja ja merkittävä alamäki arvopaperin hinnoissa, tämä heikentää taloudellista toimintaa ja aiheuttaa dominoefektiin ja tällaisen tartuntailmiön, joka joka epävakauttaa koko ra- rakennejärjestelmää. Rakenneuudistuksella voidaan vähentää näitä vaikutuksia ja lisätä rahoituksellista vakautta. Toinen syy, miksi voimme ajatella, että etuja tulee, johtuu siitä, että ilman rakenneuudistuksia pankkien kaupankäyntiä voidaan rahoittaa korolla, jotka heijastelevat julkisia tukia, joita annetaan talletustoiminnalle. Tämä on tällaista risti, ristitukemista, jolla lisätään pankkien kannustimia ottaa riskejä arvopaperimarkkinoilla. Jos poistetaan tällainen ristin olisi, näin vähentyisivät kannustimet ottaa riskejä. Näin, Nämä edut ovat erityisen merkittäviä, mikäli rakenneuudistukset kohdistuvat suurimpiin pankkeihin, koska niillä on usein eniten riskiä äh, arvopaperimarkkinoilla lähinnä johdannaisia ja ne ovat aktiivisempia investointipankkijärjestelmässä ja linkittyneempiä muihin välittäjiin, joten niiden romahtaminen on luultavamminkin sellainen, jolla on järjestelmän vaikutuksia. Tätä, tästä saatiin äh, näyttöä äh, järjestelmäkomitean kertomukselta vuodesta, vuodelta 2014, joka koski pankin ylikapasiteettia EU-ssa, joka osoittaa, että pankkien systeemiriski positiivisesti korreloi pankkien koon kanssa, erityisesti pankeilla, joilla on erityinen kaupankäyntiaktiviteettia äh, tai verrattuna niihin, jotka lähinnä lainaavat, joten jos halutaan vähentää vähentämme systeemistä riskiä olisi kohdennettava eriyttäminen suurimpiin pankkeihin, erityisesti niihin, jotka enemmän käyvät kauppaa kuin lainaavat. Kuinka sitten pitäisi suunnitella nämä pankkirakenteelliset uudistukset, jotta tavoitteisiin päästä? Uusi uudistusten pitäisi kohdistaa siihen, että eriytetään ydinpankkitoimintaa vastuista, joita kauppaan käynti hävikistä voi tulla. EUn direktiiviluonnoksessa pyritään tähän lähinnä niin, että eroit, eritetään pankin bisnesryhmä kahteen eri palaan, ydinpankkitoiminta ja arvopaperikaupan käynti yksikkö. Tämän pitäisi olla aivan vedenpitävä eri, eriyttäminen. Tämän lähestymistavan tehokkuus riippuu siitä, kuinka laadukkaasti tämä eriyttäminen tehdään. Se liittyy liittyy muun muassa minkä rajan jälkeen pitäisi erittäin tehdä ja millaisia poikkeuksia tehdään ja minkälaisia, missä määr, minkä näitä ydinluottolaitoksen konsernin sisäisiä ja ulkopuolisia riskejä, mikä on niiden sallittu määrä. On selvää, että mitä enemmän poikkeuksia on ja, ja mitä, enemmän, mitä suurempia sallitut riskit ovat, sitä huokoisempi tämä muuri on, joka erottaa ydintoiminnat kaupankäynnistä. Sitten haluaisin mahdollista sosiaalisesti kustannuksista puhua liittyen pankkirakenneuudistuksiin. Ensinnäkin vaikutukset kasvuun, kun pankeille asetetaan sääntelyvelvoitteita, pitäisi kysyä, vähentääkö se luotonantoa kotitalouksille ja yrityksille Periaatteessa tämä on aiheellinen huoli, mutta nykytilanteessa minun mielestäni huoli on perusteeton. Ensinnäkin on näyttöä siitä, että Euroopassa on liikaa pankkeja. Siin e- järjestelmäkomitean kertomuksessa vuodelta 2014, jonka jo mainitsin, havaitaan, että pankkisektori on sen kokonainen, että se ei enää positiivisesti edesauta talouden kasvua. Useat tutkimukset osoittavat, että tietyn kynnyksen jälkeen, PKT-kynnyksen jälkeen eh, positiivinen suhde rahoituksen kehityksen ja talouden kasvun välillä katoaa ja jopa muuttuu, muuttuu negatiiviseksi. Luultavasti se johtuu siitä, että luoton luominen suuntautuu enemmän kiinteistösektorille, mikä ei ole niin tuota, tuottava kuin valmistava teollisuus. Ja näin, kun luotonanto laajenee, se suuntautuu vähemmän voittoa tuoville aloille. E, Kertomus toteaa myös, että, että pankkien ylikapasiteetti koskee lähinnä suuria pankkeja, joita tämä ehdotettu direktiivi erittäminenkin koskisi. Jos ajatellaan että 20 suurinta pankkia, jos niiden varat olisivat kasvaneet no, nimellisen BKT kanssa samassa linjassa vuodesta 1996 alkaen, niin pankkijärjestelmän koko eh, PKT suhteessa vuonna 2012 olisi ollut suurin piirtein sama kuin vuonna 1996. Eh, pankkijärjestelmä on kuitenkin kaksinkertaistunut BKT suhteessa. Eh, se johtuu vain näistä 20 suurimmasta pankista. Edelleen mahdolliset vaikutukset likviditeettiin on mahdollista, että siitä aiheutuu suurille että suuret pankit, jotka nyt tarjoavat näitä arvopaperimarkkinapalveluita, ne ehkä perääntyvät markkinatakauspalvelua alalla seuraavista syistä. Ensinnäkin EUn ehdotuksessa estetään kaupankäynti omaan lukuun, mutta mahdollistetaan markkinatakaustoimintaa tietyillä ehdoilla. Toiseksi niin vaikka pankit vähentävät markkinatakaustoimintaa arvopaperimarkkinoilla, ne voivat, voisivat korvata sen toisilla likviditeettikeinoilla, kuten hedge-rahastoilla ja huippunopeilla kaupankäynnillä, mikä tällä tavalla on, mikä toistaiseksi on poistettu tähän liittyy myös se, että siirryttäisiin tänne pirstaloituneimmille OTC-markkinoille vaikka päätyisimmekin siihen, että markkinalikviditeettiä on tuettava siksi, että markkinavoimat eivät eh, tuo riittävästi likviditeettiä, on paljon seu- suorempia, avoimempia, tehokkaampia tapoja tuoda lisää likviditeettiä kuin epäsuorasti ristiin tukemalla eh, näiden eh, liian suuri kaatuvan takeiden kautta. Se on hyvin epäsuora tapa tukea markkinalikviditeettiä ja se myös tulee tuo mukaan muassaan vahingollisia sosiaalisia seurauksia ja lisäävät systeemistä riskiä ja lisäävät myös veronmaksajien vastuun potentiaalista kasvua. Kiitoksia. Kiitos teille, professori. Seuraava puhuja on Pauliina Presebowska Finance Watchista. Hän on aikaisemmin ollut finanssivalvonnan töissä puolessa. Annan teille heti puheenvuoron, olkaa hyvä. Uh, it is an honor for me as... Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kunnia Fanswatchin puolesta ottaa osa tähän pankkien rakennereformikeskustelun agraitteen vuoksi keskittyisin tehokkaan rakennereformin uudistuksiin näkö, näkökulmasta kolme asiaa, jos vain voisi kertoa, että tehokas pankkien rakenne uudistus tarttuu ää, systeemiseen riskiin, niin se täydentää tähän mikroprudentiaalista järjestelmiä ja pelastamistoimia. Ja nämä liittyvät tosiaan yhteen järjestelmään eli tarttuu järjestelmän riskiin. Rakenneuudistusten merkittävin joka pitäisi jo poistaa on tämä tartuntariski, eli tällaiset tällainen spillover äh, ydintoimiin. Ja että ydintoimia pitäisi, varten pitäisi olla julkinen sääverkko ja sitten rakenne uudistukset eivät tartu tähän too big to fail ongelmaan, ei, vaikka ne uhkaa pieniä ongelmia. Se poistavat ää, ja sitten markkinavääristymiä, mutta nykyinen tehokkaan uudistuksen yksityiskohtien ja seurauksiin aloittaisi niin sanotulla säätelijäongelmilla. Analyytikot ovat sitä vakuuttuneet, että pankit tarvitsevat vielä enemmän Y-pääomaa tulevien shokkien ää, äh, nielemiseksi ja palveluiden tarvitsevat Mutta äh, pankit tarvitsevat hyvinä aikoina vähän ongelmaa, mutta äh, säätelyiden paradoksia on se, Ruulen ja Aftersonin paperista ODS kuvataan tätä, että osaamista, mitä tavalla jopa pitäisi tarttua tähän. An effective structural reform is the one that insulates critical... Tämä rakenne äh, siis suojelee tallennus palkkitoimintaa ja luotosta yleiseltä kaupankäynniltä ja jo dannaskauvalta vai vaikuttaa etäiseltä ongelmalta, mutta 2008 asti pelättiin, että yhteiskunta hajoaa treidassa treidasta ja tässä suhteessa olemme kor- asetorjuvan kanssa, eikä tee ää, eroa oman kaupankirjan ja asiakkaiden nimikäytävän kaupan välillä. Tehokas uudistus saattaa mahdollistaa sen, että erilaiset toiminnot toimivat sy- synergiavaksi samassa ryhmässä, mutta, ää, mutta täytyy estää se, että trade-offset tapioita eikä tätä ää, meillä täytyy lisätä myöskin yhteisellä markkinoilla seurattavuutta ja luottavuutta. On erilaisia näkemyksiä tehokkaan rakennereformin suhteen. Ensiksi täytyy todeta, eh, että ne keskittyvät lähinnä yksittäisten laitosten tilanteeseen ja ne keskittyvät yksityisiin kustiin ja yleiset kustannukset jäävät usein ottamatta huomioon. Eh, Tartun tehokkaan rakennerahoituksen väitettyihin kielteisiin vaikutuksiin. Ensinnäkin ongelma, ensimmäinen väitetty ongelma on, että jos treidaus ja talletusten luotonantot erotettaisiin, niin ää, tämä hajauttamis edut hajoavat ja mittakaavaedut katoavat, mutta Euroopan pankkijärjestelmä ei ole iso, mutta myös erittäin keskittynyt, jos lasket tarkastetaan EKPn konsolidoitua pankkidataa että 21 pankin ja muun sektorin välillä on aika iso ulappa ja rakenne. Uudistukset 21 pankin tapauksessa liittyvät tähän liian iso kaatumaan malliin, ne ei vaikuta pieni- ja keskikokoisiin yleispankkeihin. Ja sitten diversifikoitetaan mikroprudentelista näkökulmasta, joka on hallinnut valvontatoimintaa kriisin alkuun saakki. Pankkien piti hyötyä ää, tästä hajauttamisvaikutuksesta, mutta rahoitusjärjestelmässä yksittäiset vaikuttavat yksittäisesti terveeltä. Ne kuitenkin voivat olla riskialtaisuuksien vuoksi hajautetut pankit saattavat olla korreloidumpia, mikä johtaa yhtä, tällaiseen koordinoitu pankki kaatumisen ongelmana. Ja tämä ei liity siihen, kun yksi pankki on ongelmissa, vaan kun useammalla on saman aikaan ongelma. Ja tarvitaan hyvää makrovarovasta prudentiaalista valvontaa, jossa mikrovalvonta ei toimi. Pankkiryhmä voi treidata ja hajattamista voisi tapahtua, mutta enpä sitten treidaukseen tukiminen tapahtui ja tämä lisäisi markkinakuria mittakaava etua koskeva taloudellinen kirjallisuus osoittaa, että, että kuva on hajautunut ja mittakaavaedut eivät katoavat, kuljettavasti muut otetaan huomioon. Ja jos eh, on sitten kun trade-offs-puoli erotettaisiin ja ää, eh, kauppaa käyvä että se vetäytyy markkinoilta. Mutta kun näin argumentoidaan, niin minä kysyn, että miten glass aikana valtojen investointipankkijärjestelmä tapahtuu ja tämä omilla asiakkaille voitaisiin vielä käydä kauppaa ja kaupan puolta ei enää rahoitettaisi talletuksista, talletuksista, vaan tukku rahoitusmarkkinan puolelta ja kilpailun hinnattelu olisi reilua ja, ja keterspaarivuus kustannus poistuisivat ja riskit olisivat johdonmukaisia rahoitusvakauden kanssa. Ja loppujen lopuksi toteaisin se, että me keskustelemme siitä, mitä rakenneuudistuksia, eikä mikäli niitä toteutetaan. Osoittaa, että Ekonin jäsenet ovat todenneet, että uudistuksia tarvitaan, mutta uudistusten täytyy olla mielekkäitä ja tehokkaita luodakseen vartija muutoksia. Jos kynnykset ja metrikka on liian anteliasta, kynnykset on liian alhaita tai liian rakentavaraa, niin pankkien rakenne uudistukset luovat ainoastaan lisäbyrokratiaa ja säätelyepävarmuutta. Sorry for Harris ups. Kiitoksia teille, Brzevoska, antajaksi vain kun hoppuille, mutta saamaan tien puheenvuoron seuraava puheilla Graciano Crema. Hän on BBVAn edustaja. Olemme erityisen iloisia siitä, että hän hyväksyi tämän kutsun hyvin viime hetkessä. Hän tuli tänne toisen puhujan sijaan. Hän on myös ainoa panelisti, joka itse asiassa työskentelee suuressa yleispankissa. Herra Krema, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät EKn valiokunnan jäsenet, hyvät äh, vieraat, hyvät äh, naiset ja herrat. Kiitoksia tästä kutsusta. Minulla on suuri kunnia saada mahdollisuus puhua tästä aiheesta ja ainoastaan instituutioni suuren e, espanjalaisen yleispankin puolesta, vaan myös Euroopan pankkiliiton e, asiantuntijaryhmän jäsenenä haluaisin kertoa, miksi komission ehdotus on tarpeeton ja ilman perusteita. Haluan puhua kolmesta asiasta. Pankkien sääntely, uudistusagenda, yleispankkien rooli ja mikrotason vaikutukset, joita tällä tekstillä olisi. Haluaisin ensinnäkin todeta, että monien toimiin on jo ryhdytty tai niistä jo keskustellaan Euroopan ja maailman sääntelijöiden tasolla, joilla pyritään vahvistamaan rahoitusjärjestelmää. Yli 40 tämä on jo hyväksytty vuoden 2008 jälkeen. Tärkeimpiä niistä ovat erilaiset viitepääomaan velkavipuun ja likviditeettipakettiin liittyvät säännökset, sekä pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivit, jotka jo nyt antavat pankkisääntelijöille sääntelijöille vallan muuttaa pankin rakennetta niin, että voidaan varmistaa rahoituksen vakaus ja pelastettavuus. Edelleen globaalisti on ryhdytty aloitteisiin, jotta voidaan vahvistaa johdannaisten markkinoiden riskipuitteistoa mukaan lukien kaupankäyntitoimien puitteet. Edelleen vähimmäisvaatimusten kehittäminen T-lakia varten, siis koskien tätä tappioiden absorbointikykyä rajat ylittäville globaalisti systeemisille pankeille tulevat vielä omalta osaltaan ratkaisemaan tätä ongelmaa, joka liittyy näihin liian suuriin ja suureen kaatumaan laitoksiin. Sitten Euroopan valvontaviranomaiset ja yhteinen euroalueen valvoja myös on muuttanut lähestymistapaa niin, että sitä on tullut keskitetympi ja tiivi, tiiviimpi ja tehokkaampi sitten haluaisin puhua pääomamarkkinaunionista ja yleispankkeista. Yleispankkitoiminta on Euroopan pankkijärjestelmän vahvuus ja EKPn tutkimukset ovat osoittaneet, että tuottojen diversifiointi on tarjonnut yleispankille paremman aseman palvella yrityksiä, pk-yrityksiä hankalina aikoina näin ollen yleispankit ovat olleet avainasemassa Euroopan taloudessa ja olleet kaikkein sietokykyisempiä viime kriisissä. IMF on sanonut, että se, että monet pienemmät pankit pelastettiin kriisin aikana, se antaa ymmärtää, että koon rajoittaminen ei välttämättä ole mikään paras ratkaisu. Olisi muistettava se, että yleispankit eivät tarjoa palveluita ainoastaan pk-yrityksille ja vähittäisasiakkaille, vaan saavat aikaan myös likviditeettiä ja muita palveluja rahoitusmarkkinoille Euroopassa. EKP on osoittanut lausunnossa, että komission ehdotuksessa on keskeistä säilyttää markkinatakaustoimet, jotta voidaan säilyttää tai lisätä markkinalikviditeettiä ja pitää hintojen volatiliteetti kohtuullisena ja lisätä markkinoiden sokkiesietokykyä. PKT on myös korostanut, että markkinatakaustoiminta on keskeinen var- rahoitusvakauden kannalta vakautta ja talouden rahoituksen kannalta. Kuitenkin aivan kuten on kirjoitettu, alkuperäinen ehdotus tulee kielteisellä tavalla vaikuttamaan yleispankkien kannustimiin ryhtyä markkinatakaustoimintaan. Tämä tulee vähentämään markkinaliikviditeettivälineitä, kuten yritysvelkakirjoja, ja tämä vaikeuttaa rahoitusta ja heikentää pankkien roolia pääomamarkkinoilla. Se tulee heikentämään pääomamarkkinaunionia vaihtoehtona pk-yritysten rahoittamiselle. Alkuperäinen ehdotus, joka koski pankkien rankkojen uudistuksia, on siis vastahangassa Euroopan työ- ja kasvuagendan kanssa ja pitkäaikaisen rahoituksen hankkimisen kanssa. Päätelmiin sitten haluaisin korostaa joitakin vaikutuksia, jotka kielteisellä tavalla vaikuttaisivat näihin eri, erillisiin laitoksiin. Ensinnäkin kauppaa käyvää laitos tulisi, sille tulisi maksettavaksi korkeammat rahoituskustannukset. Bank de Francein tutkimus arvioi kustannusten kasvun 220 peruspisteeseen. Tällainen kasvu todella vähentäisi mahdollisuuksia tuottaa markkinatakaustoimia. Kuten EKPn lausunnossa sanotaan, eriyttäminen ei sinänsä ratkaisusi, ratkaisisi liian suuri kaatumaan ongelmia, vaan tämä eriyttäminen pakollisena keskittäisi asiakkaille suuntautuneet palvelut vain harvoille suurille toimijoille ja lisäisi kilpailua ei eu instituutioilta Euroopan rahoitusmarkkinoille ja vähentäisi likviditeettiä rahoitusmarkkinoilla Euroopassa. Edelleen, kun ajatellaan tätä vaatimusta, joka koskee vähittäisiä pk-yritysasiakkaita ja, ja, ja räätälöityjä transaktioita, perusluottolait yritysten mahdollisuus tarjota tuotteita ja suojautua riskeiltä heikentyisivät merkittävästi ja, ja, ja vahinkoittaisi pk-markkinoiden toimintaa. Edelleen perusluottolaitosten rahoituskustannukset saattaisivat johtaa myös rahoitusmarkkinoiden vähentyneeseen likviditeettiin. Yhteenvetona mielestäni ehdotus pitäisi harkita perusteellisesti uudelleen tätä, tarjotaan perusteellinen on otettava huomioon perusteellinen muutos sääntely- ja, ja valvontarakenteissa ja olisi pääst, pidettävä mielessä komission tar- tavoite edistää kestävää kasvua ja pitkäaikaista rahoitusta taloudellemme. Kiitoksia. Uh, Kiitos teille. Puheenne oli mielenkiintoinen ja täältä oli mielenkiintoista nähdä vierelläni istuvien kasvoja, kun puhuitte. Viimeinen puhuja on herra Dirk Wouters. Hän johtaa pankkia Ifan Vera. Hän tuo pienempien pankkien kantoja tähän. Herra Wouters, tehdään puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille, että saimme tämän kutsun. Me arvostamme sitä, että pienetkin pankit voivat osallistua tähän keskusteluun siitä, mitkä toimet rahoitusmarkkinoilla ovat keskeisiä pankeille, jotta ne voivat edelleen palvella asiakkaitaan. Bank van Breda on pieni vähittäispankki, joka lähinnä rahoittaa pk-yrityksiä ja vapaita ammatinharjoittajia. Me keskittymme asiakkaisiin ja siksi transaktiomme rahoitusmarkkinoilla ovat hyvin rajallisia, mutta niitä kuitenkin on. Haluan kertoa muutaman esimerkin. PK-yritysten pankkina me autamme asiakkaita kansainvälisen kaupan rahoituksessa esimerkiksi, jos PK-yritys saa Yhdysvaltain dollarin maksun kuuden kuukauden sisällä ja haluaa nyt sopia vaihtokurssista nyt, ja meidän pitää silloin kattaa meidän kantamme löytää vastapuoli rahoitusmarkkinoilta. Me toimimme hyvin aktiivisesti tässä, me autamme pk-yrityksiä, reaalitaloutta, mutta meillä ei ole avoimia positioita koskaan, joten se argumentti, että rakenneuudistukset estävät pankkeja palvelemasta asiakkaitaan, ei ole argumentti, joka minut vakuuttaisi. Kyllä meillä on pieniä avoimia positioita pragmaattisesti ajatellen. Esimerkiksi kun tietty raja saavutetaan, mennään markkinoille ja suojataan tämä transaktio. Ja tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että valuuttaosaston johtaja ei omaa tiettyjä tavoitteita marginaalien osalta. Hänellä ei ole tulospalkkausta. Hänen pitää tietenkin pystyä toimimaan näillä markkinoilla. Jos me haluamme suojata sen position, joka lähtee asiakkaan toimesta, tarvitaan likvidit markkinat. Me tarvitsemme muita pelaajia markkinoille, suurempia pelaajia, jotka tarjoavat likviditeettiä. Tavallaan markkinatakaina. Ja vaikka on hyvin vaikea erotella likviditeetin tarjoaminen siitä, että tehdään kauppaa omaan lukuun, niin mielestäni se on kuitenkin mahdollista. Ehdotuksen ajatus, että annetaan valvojille – oikeus sopia joistain rajoista. Voisi olla yksi ajatus. Ei saa nyt unohtaa sitä, että markkinatakaajien likvidiä tarjavien tehtävä on lähtöisin kysynnästä markkinoilla. Asiakkailla on kysyntää. Asiakas haluaa siis huolehtia tietystä positiosta, jos nähdään markkinoilla toimiminen tässä mielessä markkinatakaajan rooli – se tarkoittaa tietenkin se, että tar- sitä, että tarjotaan tätä ilman tavoitteita, eikä haluta voittoa tästä toiminnasta, vaan palvellaan asiakasta, kun ajatellaan likviditeetin kysyntää. Tällaisissa oloissa tämä asia voidaan järjestää. Jos ajatellaan sitten varoja ja vastuita, niin jokaisella pankilla on omaa kaupankäyntiä keskeistä pankissa on se, että talletukset muutetaan luotoiksi asiakkaiden suuntaan, mutta tällainen tietty likviditeettipuskuri on kaikille tarpeen ja silloin ostetaan rahoitusmarkkinoilta likvidiä varoja ja myydään niitä. Tämä on samaa toimintaa, realiteettia kaikissa pankeissa. Ja me ostamme korkojohdannaisia, jotta voidaan tasoittaa korkoriskiä, joten johdannaisten ostaminen, likvidien varojen ostaminen rahoitusmarkkinoilta on kaikessa kaupallisessa pankkitoiminnassa aina mukana, mutta tämä ei saa olla kuitenkaan alibi sille, että käydään omaa kauppaa rahoitusmarkkinoilla. Bank Fambredassa olemme sitä mieltä, että jos asiakas pelkää rahoitusmarkkinoiden volatiliteettia ja tuo talletuksia pankkeen, niin asiakas ei ajattele, että pankki heti muuttaa nämä talletukset tuotteiksi rahoitusmarkkinoille. Jotkut ovat sitä mieltä, että sitä ei tehtäisi asiakkaan talletuksilla, vaan että omaan laskuun voidaan käydä kauppaa pankin omalla pääomalla. Mutta minun mielestäni tämä pääoma on puskuri, tappioiden varalta, joten tässä pitää toimia todella tarkkaan, eikä tätä voi käyttää polttoaineena aktiiviseen kaupankäyntiin. Ja jos pääomaa on paljon, jota ei voida investoida toiminnan lisäämiseksi kuluttajien suuntaan, voitaisiin ehkä jakaa tätä osakkeen omistajille, joiden pitää voida – päättää, missä pääomamarkkinoilla hän haluaa investoida. Omaan lukuun käytävä kauppa tarkoittaa sitä, että ajatellaan, että älykkäät ihmiset voivat saada voittaa rahoitusmarkkinoilla. Voi olla vaarallista, että tällainen toiminta rahoitetaan asiakkaiden talletuksilla tai jopa pankin pääomalla, jonka tulisi olla kunnollisena puskurina. Jos kauppaa käyvät voivat toimia markkinoilla, tämä voi antaa lisää voittoa ja on nähtykin, miten kauppaa käymällä voidaan saada suuria voittoja, voidaan tukea kaupallisten pankkien toimintaa. Tämä johtaa ehkä siihen, että ei ole tasavertaisia toimintamahdollisuuksia. Hyvät naiset ja herrat, minä olen ylpeä siitä, että voin olla pankkiiri, koska se, että muutetaan asiakkaiden talletuksia, asiakkaiden äh, lainoiksi on tärkeää yhteiskunnalle. Tässä tarvitaan tiettyjä transaktioita pääomamarkkinoilla ja tiettyjä, tiettyä kauppaa. Se, että säädellään meidän joukkovelkakirja salkkuamme likviditeetti puskurina on tärkeänä ja myös avointen positioiden käyttämis, ka, käyttämisen kautta. Uudistuksessa olisi huolehdittava siitä, että rahoitusvakaus vahvistuu ja että huolehditaan siitä, että on tasavertaiset toimintamahdollisuudet tällä alalla. Kiitos. herra Wouters. Nyt jäsenet voivat esittää kysymyksiä panelisteille. esittelijällä ja varjaesittelijällä on yksi minuutti aikaa, ottaen huomioon paljonko kello on. Ja pitäisi myös täsmentää, kenelle esitetti kysymyksenne. Sitten on kaksi minuuttia vastausaikaa. Meillä on kymmenen minuuttia lisäaikaa tulkeilta. Toivon, että ymmärrätte, että esittelijä ja varjoesittelijä saavat vain yhden minuutin, koska johtuen herra Langenin kommentista minun on jätettävä pieni marginaali myös menettelylle ilman puhujalistaa, joten aloitamme esittelijästä Gunnar Högmark. I will be... Kiitos ihan lyhyesti Täällä vaikuttaa olevan yleinen ymmärrys siitä, että erikoistuneeseen pankkitoimintaan liittyy isommat riskit. EKP sanoi tämän selvästi. Tämä tuli ekas, ensimmäisessä paneelissa myös selväksi ja halusin kysyä toiselta paneelista, ovatko samaa mieltä? Ovatko sitä mieltä, että äh, vähittäispankkitoiminnassa mikä niin kiinteä sellainen sanongelma. Mitä ovat sitä mieltä, että likviditeetin tavat on silloin, kun likviditeetin luonti ja sitten um, likviditeetin luonti ja tavallaan markkinoitin luonti erotetaan väittäispankkitoiminnasta. En puhu nyt oman lukutapahtuvasta kaupankäynnistä, sillä on laaja konsensus, että se, on, se pitäisi eriyttää. This was to all the panelists of the, the... Tämä kaikille panelisteille 15 seconds for everyone, huh? Yes, yes. 15 sekuntia jokaiselle. <laughs> so I ask you for a very short answer. Each of you, let's begin. Hyvin lyhyet eh, vastaukset. Aloitetaan vaikka vasemmalta oikealle. Yes, um, I do agree. Olen samaa mieltä, että kiinteis rakennussektorille sekä ää, kiinalainat, että rakennuspuolella ovat olleet avaintekijöitä kriisissä. Ei ainoastaan tässä kriisissä, vaan aikaisemmissakin. Mutta en ole välttämättä samaa mieltä siinä, että, että ongelma olisi ainoastaan pankeissa, jotka ovat rahoittaneet toimintaa. koska yksi tärkeä tekijä kriisissä riskien siirrossa on ollut tämä uudelleen paketointi, jossa rakennussektorin lainoja on paketoitu ja levitetty. Sitten myöskin johdannaistuotteiden avulla pankkisektorilla e, lainaus rakenn... kiinteistösektorille riskilähtenä. Ja sitten sitten arvopaperimarkkinat ovat läheisessä yhteydessä, koska arvopaperistaminen on voimistanut kiinteästä sektorin lainatuksen riskejä. Sitten toinen kysymyksesi, joka liittyy markkinoiden luomiseen, market making, niin aina kun puhutaan likviditeettipuuteen vaarasta, joka syntyy rakenneuudistus ongelmista, viemään huomioon, että pankit eivät ole aina mahdolliset likviditeettipalvelujen tarjoajat, hedge-rahastot, HTF, että nopeita käyvät rahastot ja erilaiset välittäjät ja erityisesti sellaiset rahoitusalan toimijat, jotka eivät ota tallennuksia, ovat mahdollisesti ovat asemassa mahdollisesti tarjota likviditeettiä markkinoille. Ja pitäisi ottaa huomioon, jos isommilla pankilla on vähemmän mahdollisuuksia tarjota likviditeettiä, nämä muut toimijat saattavat sitten hypätä ruotuun ja tulla niiden tilalle. Kiitoksia, käytitte nyt kaikkien neljän ajan. Haluaisin kysyä, haluatteko te kaikki vastata, mutta pyydän hyvin lyhyitä vastauksia. The specialized banks are... Ihan lyhyesti erikoistuneista pankeista sanoisin, että kyllä ongelmia oli vähittäis pankeissa ja kiinnelainoihin keskittyneissä pankeissa, mutta ne eivät lainaisi niin paljon. Jos ajatellaan suuria yleispankkeja, jotka halusivat arvopaperista. Professori Goodhart osoitti, puhui siitä, että hän on elänyt kolmen kriisin kautta yhdistyneessä kun, kuningaskunnassa. Aikaisemmin on pystytty hallitsemaan niitä toisin kuin tällä kertaa, kun ongelmia putkahti esiin monissa järjestelmän kohdissa, koska riskit oli hinnoiteltu väärin. So very quickly to the three questions. Yritän lyhyesti vastata kolmen kysymykseen. Ensinnäkin er, erikoistuneet pankkivälineet ja muut diversifiointi on varmasti ratkaisu ongelmiin ja riskin vähentämisen pankkimaailmassa. Olen varmaan yhtä mieltä tästä sitten likviditeettihallintoa erityisesti markkinatakaustoiminnasta. Tämä on keskeinen asia. Miksi hallinto valtuusten tai valtion velkakirjat ovat äh, suljettu pois. Äh, se johtuu siitä, että likviditeetti on keskeistä näille. Sitten äh, kiinteistövälineet ja kiinteistörahoitus uskon, että on parempia tapoja huolehtia risk- riskihallinnasta kuin tämä lainlinen eri- eriyttäminen. Uh, Lisäisin tällainen rahoittamisen näkökulmasta lainajan näkökulmasta on totta, että informaatio epäsymmetria on yksi pk-yritysten ja yritysten lainasongelmia. erityisesti ne pankit, joilla on erittäin läheiset suhteet asiakkaiden kanssa, ovat parhaassa asemassa vähentämään tätä informaatio epäsymmetriä tukemaan reaalitaloutta ja tämä riski ja tuoton suhde pankkiin taas olevien omaisuuserien tapauksessa on ta- talletusten turvaksi. Jakob von Weizsäcker. Hem- Ensimmäinen varjoesittelijä Jakob von Weizsäcker. Haluaisin todella pyytää, että pidetään kiinni yhdestä minuutista ja kysytään kysymyksiä, joihin voidaan vastata kahdessa minuutissa, koska meillä on enää 20 minuuttia varten kaikkia varjoesittelijöitä ja päätelmiä varten. Question for um, professor Marco Pag- Kiitos Marko Paganalle kysymys, joka koskee raporttia. riski. kysymys. Sosiaaliset kustannukset pankin osalta kasvavat koon mukaan ja sen mukaan, miten on siirrytty pois lainananto politiikasta ja käytitte tiettyjä parametreja siinä. Ja minun kysymykseni teille olisi, suosittelisitteko, että tämä parametri lainat suhteessa kokonaisvarallisuuteen otettaisiin pankki- rakenneuudistuksessa mukaan, jotta voitaisiin pohtia sitä, pitääkö toiminnat erotella vai ei? Well, um, uh, my short answer is that... Uh... Nyt vastauksen on kyllä. Tämä voisi olla hyödyllinen parametri, todennäköisesti muiden parametrien yhtä kerralla. Kattavaa vasta, kattavana vastauksena on se, että emme voi sulkea pois sitä, että muut samanlaiset parametrit, kuten osallistuminen kaupankäyntiin sinänsä, koska ei-lainaus toiminnat, no, tai saattaa kuulla muukin kaupankäynti, muutkin toiminnat, niillä saattaa olla myös osuus. Joten tällainen kyllä, mutta varauksiin. Next on the list uh, was Mr. Kiitoksia. Seuraavana herra Kamal ECRstä. Hän ei ole listalla. Hän ei ole paikalla enää. Kysymys kuuluu, onko täällä muita Kamalin sijaan puhumassa? Ei. Sitten mennään Aldeen. Silvi Gulah. No, just a brief question again. Lyhyt kysymys vain. Mikä on strateginen näkemyksenne? Tätä kysyn aikaisemminkin. Kuinka rahoitamme euroalueen ja Euroopan riippumattomalla tavalla tulevina vuosina? Tarvitaanko siihen rakenneuudistuksia? Tarvitaanko siihen parempaa valvontaa? Tarvitaanko siihen jotain muuta? Järjestelmäkomitean roolia? Miten voimme varmistaa riippumattoman rahoituksen taloudellemme? Directed to... kysymyksen. Swatch as we have... sitä Finance Watchilta, kun meillä kerran on yksi nainen tässä hyvin kiinnostavassa paneelissa mukana. Thank you very much. Um... Kiitos oikein paljon. Sanottaisinko näin, että jos haluamme rahoitusta reaalitalouteen, rahoitusvakaus on tärkeää. Meidän vähennettävä järjestelmä riskiä ja kuten alustuksessani niin mainitsin, minä uskon, että järjestelmän riskit, jotka syntyvät liiallisesta johdannaiskaupasta, on todella tuhoisaa reaalitalouden osalta. Me haluamme estää sen, että saamme lisää aikaisemman kaltaisia kriisejä. Kun professori Goodhart on täällä yhdistynyt kuningaskunta, jos ajatellaan sitä BKTn kasvua ja suhdetta viime kriisissä menetettiin kuusi kertaa BKT, enkä mainitse edes työttömyyslukuja muista maista, joten meidän pitäisi ajatella järjestelmäriskiä ja rahoitusvakautta todella meidän tavoitteinamme, jotta keskitettäisiin uudestaan pankit nyt reaalitalouteen. Next shadow is for the Kiitoksia. Seuraava varjo esittelee GUEsta, Fabio De Masi. Oh, missä Pagano. Kysymys herra Paganolle. Tässä mainittu ja raportti pitkän aikavälin suhteesta. Sanoit, että mikään ei sitä rahoituslaitoksia ottavia rahoituslaitoksia ottamasta tiettyjä rahoitusinstrumentteja monta instituutiolta, jos likviditeetti aiheuttaa ongelmia. Lisäisikö tämä merkittävästi rahoituskustannuksia pk-yrityksille? Kuinka merkittävää pääomamarkkinoilla markkinarahoitus PK-yrityksille on. My question to which speaker is the question directed to? Osoitatte kysymyksenne. Mr. Pagano, Mr. Pagano sorry, I still have 15 seconds. What a shame. But... Paganolle. Paganolle. Meillä oli 15 sekuntia ja se meni ohi, mikä harmi. No. Sanoisin, että rahoitusvirrat luotojärjestelmästä pk-yrityksille – Sitä tällä hetkellä erityisesti haittaa toinen iso toimija rahoitusmarkkinoilla. Euroopan hallitukset. Yksi tapa uudelleen aktivoida rahoitusta yksityiselle sektorille, erityisesti yrityksille, pk-yrityksille. Ja jos niistä niin välitetään, että hallitukset vähentäisivät tätä crowding outtia, miten syrjättävät rahoitusta, joka on isoa Euroopan rahoitusmarkkinoilla, erityisesti periferiassa. Much for the Greens. Kiitoksia vihreiltä. Varjosittelijä Philip Lambert. Uh, my... Kiitos kysymykseni tai kommenttinne. Kremmalle BBVAsta. Luultavasti energiatehokkuus, energian säästötavoite on meillä yhteinen. Teillä oli järkevää neuvoa annettava talollemme parlamentille, että voidaan lopettaa tämän aloitteen kanssa työn tekeminen ja säästää energiaa parempaan. Puhuitte talouden säästämisestä. Pankkialalta tämä on tärkeä Olisi ollut hyvä ajatella teitä aikaisemmin. Olisi vältetty vuoden 2006, anteeksi, vuoden 2008 suuri katastrofi, joka luultavasti synnytettiin typerien poliitikkojen toimesta. Naapurinne osoitti, että asiakkaille voidaan tarjota kaikenlaisia palveluita. Ja lopulta ei ole riskiä avoimia positioita taseessa, koska ollaan yhteydessä investointipankkeihin. Ja jos tämä käy vain Bredalle, niin miksi tämä ei käy teille? Ja kustannuksista vielä, jos voidaan tarjota palveluita, tuetuin kustannuksiin. Olen markkinaliberaali. Toivoisin, että asiakkaat maksaisivat aidot kustannukset, eivät kustannuksia, johon osallistuvat veronmaksajat. Minua kiinnostaisi vastaus. Very complex and interesting one. Kiitoksia tästä kompleksisesta ja kiinnostavasta kysymyksestä. Minulla ei ole kunnon vastausta otan siitä pieniä paloja ja katson, kuinka pankkijärjestelmä yleispankkin maailmassa voisi tarjota ratkaisuja Euroopan taloudelle ja pk-yrityksille erityisesti rahoituslaitosten hedge-rakenteet ovat moni, monitahoisia, koska koko tämä rakennelma on monimutkainen. Ei ole kysymys ainoastaan lainananto pk-yrityksille, vaan erilaisten palvelujen tarjoaminen – jotka ovat keskeisiä pk-yrityksille, jotta voidaan esimerkiksi välttää he, hintojen volatiliteetti tai riskit, joita ei haluta kantaa. Kuten Walter sanoi, kaikki kaikki transaktiot eivät ole yhtä helppoja kuin dollari eurokaupat. Jotkut laitokset esimerkiksi vievät Meksikoon ja nämä kaupat voidaan e- kattaa er- erityisvälineillä. Kuinka tällaisessa tapauksessa voitaisiin tarjota palveluja pk-yrityksille, jotka vievät ulkomaille, kun sitä ei, tätä toimintaa ei EU-ssa taata? Nyt tarjotaan kahta erilaista pankkiyksikköä, jotka tarjoavat kahdenlaisia tuotteita Periaatteessa se voisi olla järkevää, mutta kustannustehokkuutta ajatellen se ei ole järkevää. Osittain ehkä vastasin tähän monimutkaisiin kysymykseen. Kenen veronmaksajalle siis? As well, I mean, we are fostering the economy in the end. Myös, myös. Myös tämä on veronmaksajien varaa. Everything is answered. So the last shadow for tonight is... Viimeinen varjoesittelijä EFDD Marko Zanni. That's Kiitoksia. Haluaisin eh, kysyä professori Paganolta kysymystä, johon ei ensimmäisessä paleenissa vastattu johdannaisista. Jos pankkijärjestelmää rakenteellisesti uudistetaan, pidättekö tärkeänä, että mukana otetaan väline, jolla arvioidaan, joka olisi riippumatona johdannaisten riskien ei suurissa pankeissa, niin kuin tehtiin Yhdysvalloissa vuonna 2008. Sitten toinen kysymys Millaisena näette tulevaisuudessa joukkorahoituksen roolin uutena rahoituslähteenä ja kanavana ja välineellä, joilla voidaan monipuolistaa ja hajauttaa luottoriskiä pankeilta, eli sinne pankkien riskiä tälle uudelle välineelle. Saavuttaako se tulevaisuudessa merkittäviä ulottuvuuksia? Kiitoksia. In the interest of time, let me just speak... Uh, käsitteiden vuoksi tartun ainoastaan johdannaisiin. On itse asiassa totta. Kaikkein eniten riskejä sisältävät positiot, isoissa pankeissa erityisesti, syntyvät johdannaismarkkinoista. On erittäin vaikea arvioida riskiä, mutta erittäin isosta riskeistä on kysymys yksi avainsyy sille, miksi erittäin suuret pankit kykenevät tällaisia positioita ottamaan ja miksi on kannustimetkin siihen, on juuri se, että instituutiot, joiden kanssa tekevät kauppaa, mieltävät ne turvallisemmiksi kuin muut potentiaaliset näiden johdannaisien liikkeelle laskijat koska ne näkevät, että niillä on tämä liian iso kaatuma too big to fail takuu. Joten voimme odottaa, että tämä ongelma on pienenee eikä ole niin kattava siinä määrin, kun tätä liian iso kaatumaan takuuta ei voida käyttää niissä pankeissa, jotka jollain positioita, jotka olivat vetoa johdannaismarkkinoilla tällä hetkellä too big to fail takuun kanssa. Lisäsin yhden asian. Ja sitten on myöskin tämä kehikko, joka saa pankit siirtämään riskejä eteenpäin ja, ja sitten riskimetriikka, joka vähentää merkittävästi pankkien riskinottoa. Thank you very much, dear colleagues. Kiitos oikein paljon, hyvät kollegat. Nyt oli niin kurinalaista toimintaa, että yksi catch the eye puheenvuoro, niin kuin Gunnar Hedmark saa mahdollisuuden puhua. Lange pyysi tätä mahdollisuutta. Nyt hän ei ole täällä. Katson tuonne päin. Ai niin, Gil, MMF, esittelijä, Olkaa hyvä. Actually, I want... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Oikeastaan halusin käyttää puheenvuoron ensimmäisen osion aikana, koska professori Helvig, minä olen esittelijä rahamarkkinarahastojen osalta ja te suhtauduitte niihin hyvin kriittisesti monilla tavoin aivan oikeutetusti. Me pyrimme löytämään jonkinlaisen tasapainon siihen, miten nämä huolet voidaan ottaa huomioon. Luultavasti tiedätte, että SEC on tehnyt suuria muutoksia heinäkuussa ja haluaisin tietää vähän, mikä teidän kantanne on näihin uudistuksiin, mutta sen lisäksi minua kovasti huoletti, kun luin viime viikolla Financial Times-lehteä. etusivulla sanottiin, että – Monet suurista CNAV-rahamarkkinarahastoista uudistusten takia itse asiassa pyrki ehkä luomaan tällaisia aivan yksityisiä rahamarkkinarahastoja, jotka jäisivät amerikkalaisten ja eurooppalaisten valvonnan ulkopuolelle. Ja tämä todella liittyy siihen, mitä professori Goodhart sanoi, että yksi ongelmista, no kaikki mitä sanotaan tältä sarasta, voidaan sanoa, että siellä ollaan kovin innovatiivisia lähinnä siinä, miten pyritään löytämään tie, tie jotta voidaan toimia hallinnan ulkopuolella. Miten tämä vaikuttaa varjopankkitoimintaan erityisesti ajatellen tätä Euroopan sektoria kokonaisuutena? Kiitos. I think the move by the SEC is... Käsittääkseni SECn liike menee oikeaan suuntaan, mutta ei meidän pidä antaa itsemme pettää nämä venäkit myös ovat vaarassa joutua sijoituspain kohteeksi. Vakkaan tuoton rahastot eivät niin helposti rikotte tämperin pohja Ja sijoittajat voivat tilannetta koordinoida. Kaikki avoim, avoimet rahastot ja omaisuusvarat, jotka eivät ole välittömästi likvidejä, ovat sijoituspaon riskissä. Rahamarkkinarahastoissakin on tämä ongelma ja siinäkin on kyseessä systeeminen riski. Minulla on yksi huoli Yhdysvaltojen järjestelmässä, nimittäin se, että SCC, joka vastaa tästä, ajattelee sijoittajan suojan kannalta enemmän kuin järjestelmän suojan kannalta – ja näin ollen toimii hyvin eri tavalla, hyvin erityyppisistä lähtökohdista kuin pankkivalvojat. Ja tämä on sy- yksi syy sille, miksi tässä asiassa ollaan viivytelty niin kauan. Thank you, Mr. Helvik. Yksi herra Helvik. Ennen kuin annan puheenvuoron takaisin esittelijä Högmarille, Högmarkille, niin haluaisin kiittää tulkkeja, jotka käyttävät täällä 10 minuuttia lisäaikaa ja haluaisin kiittää teitä kurinalaisuudesta puheajoissa. Kiitoksia kaikille. Nyt Gunnar Högmar loppupäätelmät ja kiitoksia erityisesti kaikille puhujille tänä iltana todella kiinnostavista ja moninaisista panoksista keskusteluun. Nyt Gunnar, ole hyvä. Well, thank you. <clears throat> And I would... Kiitos. Haluaisin yhtä näihin kiitoksiin hyviä esityksiä. Hyvin valmisteltu meille. Oikein hyvä meille. Ei niistä kauheasti johtopäätöksiä. Vaarana on, että meillä on liikaa erimielisyyttä. Joulu lähestyy. Ja haluan, että olemme enemmän yksimielisiä. Mutta on jotakin kysymysmerkkejä, josta pitäisi vähän keskustella lisää. Tässä on tullut ajateltavaa. mitä tapahtuu, kun me olemme tallettajina riippuvaisen erikoistuneesta pankista, mitä tapahtuu tästä setovastuuprosessissa sitä näkökulmasta. Mitä tapahtuu sitten likviditeetin tarjonnalta, kun on enemmän erikoistuneita pankkeja. Monimmat kollegat esittävät vertailla Yhdysvaltojen kanssa, mutta Yhdysvaltojen pankkirakenne on yli sadan vuoden kehityksen seurausta. Nyt tapahtuu likviditeetin tarjonnalla. Mitä tapahtuu järjestelmän riskeillä, kun olemme riippuvaisempia erikoistuneista pankeista? Kun tämän paneelin kommentteja muutakin seuraa, niin nämä ovat kysymysmerkkejä. Minä ne esille, koska ne ovat jo minun johtopäätökseni, niin täytyy työskennellä. Me pyrimme mahdollisimman vakaaseen järjestelmään, mutta myös mahdollisimman dynaamiseen. Vakaa ja keikko dynaamisia toimijoita. Vielä kerran kiittäisin kollegoita ja vieraita ja puheenjohtajaa. Lähettäkää kiitoksena edelliselle puheenjohtajalle. Paljon kiitoksia. Thank you.